congratulations. Uh, dear colleagues, can I ask you to take your seats? Hyvät kollegat, vastapa istuutua. Ensiksi toivotaisin teille tervetulleeksi hyvät kansallisten parlamenttien jäsenet, edustajat ja vieraat. Minulle on ilo tavoittaa niin monet jo tervetulleeksi ja toivottavasti lisää vielä tulossa parlamenttien väliseen yhteiskokoukseen Euroopan muuttoliikeagendasta ja laillisten väylien ja toteuttamisen edistämisestä. Keskustelu maailmanpäivällä käsitteli Euroopan muuttoliikeagendaa kaksi vuotta sen hyväksymisen jälkeen ja on käsitelty laillisia väyliä, jotka eivät ole olleet EU-reaktioon eturintamassa mitenkään sitten käsittelemme laillisia väyliä turvapaikan hakemisen yhteydessä. Ja nyt on aiheena muuttoliikkeen hallintaa, työvoimamuutto. Tässä solidaarisuus valtioiden kesken ja solidaarisuus haavoittuvimmassa asemassa olevien suuntaan on tärkeintä, mutta on tärkeää tehdä ero niiden välillä, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua, jotka tulevat hakemaan työtä. Tämän erottelun me teimme Cecil Mukengen kanssa yhteisessä mietinnössä, joka käsitteli muuttoliikettä ja tämä asia on selvitetty mandaatin loppuun. Totta kai Euroopassa tarvitaan työvoiman maahanmuuttoa. Ja mietinnössä toteamme, että jäsenvaltioissa on toimivaltaa vahvoitan suhteen ja niiden ja EU:n on yhdessä kehitettävä asioita. Ja tässä paikallisten ja alueellisten viranomaisten tehtävä on tärkeää inkluusion kannalta. Työvoimapohjainen maahanmuutto on osa maahanmuuttolainsäädäntöä, joka säätelee tätä aluetta. Tämä koskee ihmisiä, jotka ovat laillisesti Eurooppaan harjoittamaan toimintaa. Ja tämä koskee myöskin kansainvälistä suojelua nauttivien ihmisten osallistumista työmarkkinoille. Ja olemme ollut karmeita tarinoita suojelun alaisten ihmisten hyväksikäytöstä. Ja niin täytyy puuttua. Heillä on lainsäädäntö, joka lähentää oikeudellista kehikkoa jäsenmaiden kesken työvoiman maahanmuuton akiin sektori akiita ja EUlla kokonaisuudessaan ei ole akiita mutta meillä on äh, äh, korkeasti koulutettujen tutkijoiden, aupairien, kausityöntekijöiden lainsäädäntö. Ainoa neuvottelussa oleva teksti tällä hetkellä on sinistä korttia koskevan direktiivin ratkaiseminen, jolla pyritään houkuttelemaan korkeasti koulutettuja ihmisiä Eurooppaan perheiden yhdistämisen suhteen pääväline on direktiivi, joka on jo vuodelta 2003 ja kuuntelemme vieraitamme paneelissa 30 asti olen puheenjohtajana ja aiheet ovat aika kirjan laaja, mutta ne ovat moottorilikeen hallinnan kannalta olennaisia ja sen kannalta, miten tällä voidaan vaikuttaa väestökehitykseen. Robert Kurtei on kansainvälisen työjärjestön johtaja ja hänellä on haastava tehtävä esitellä tehtävänsä näkemykset – sen suhteen, minkälaisia aukkoja, minkälaisia mahdollisuuksia lailliseen maahanmuuttoon, työperäiseen maahanmuuttoon on Euroopassa. Sitten herra Huddleston Migration Policy Group Aivoriihestä kertoo perheiden yhdistämisen kehityksistä viesteistä. kutsua näitä kansallisen parlamentin edustajia, jotka ovat halukkaita puhumaan pitempään, kertomaan Esimerkiksi näkemyksistä, että tällä kertaa meillä on ilo herra Kurzeppa Pona Seimistä alahuoneesta. Sitten meillä on keskustellut kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin edustajien kanssa. Ja kerron vähän, miten tämä tapahtuu vuoroina. Tämä vaihdelleen kahdelle kansallisten parlamentin edustajalle, sitten yhdelle Euroopan parlamentin edustajalle, kunnes listaa kato loppuun. Joku aamulla kävi, ne jotka haluavat kansallisista parlamenteista puhua, teitä pyydetään täyttämään tämä sininen kortti ja antamaan se sihteeristölle. Puhelista luodaan siinä järjestyksessä pyydät esitettiin ja parlamentin jäsenet voivat näyttämällä merkkiä perinteisen tavan mukaan, osanottajien määrän mukaan. Voidaan aika pyritään rajoittamaan kahteen minuuttiin. Häilytään, jos ylitätte tämän ajan, mutta oleva kurtei. Teillä on 10 minuuttia. Thank you. Thank you very much. And, and also thank you for... Kiitos paljon ja kiitos kutsusta tulla tänne. On todella hienoa saada olla mukana Kuten sanoit, niin esitykseni keskittyy työperäiseen maahanmuuttoon eikä pakolaisiin. Ihmiset ovat aina muuttaneet ja tekevät niin jatkossakin. Maailma on yhä enemmän liittynyt yhteen. Tavarat ja palvelut voivat kulkea helpommin rajojen yli kuin koskaan. Ja 250 miljoonaa siirtotyöläistä on tällä hetkellä ja luku kasvanee. Maahanmuutto on todellakin osa menneisyyttämme ja tulevaisuuttamme. Viime kuukauden kertomuksessaan YK pääsihteeri totesi, että maahanmuutto on hyödyttänyt sekä maahanmuuttajia että isäntäyhteisöjä, vastaanottavia yhteisöjä on kuitenkin oikeutettuja huolenaiheita, jotka liittyvät esimerkiksi turvallisuuteen, mukalaisvihaan ja syrjintään ja syrjäytymiseen. Näihin huolenaiheisiin vastaamiseksi YK-jäsenvaltioiden on vedonnut siihen, että saadaan aikaan säänneltyjä ja järjestelmällisiä maahanmuuttovirtoja, joihin sovelletaan kansainvälistä oikeutta – Maahanmuuttajien puolestaan pitäisi kunnioittaa näitä laillisia käytäviä ja siirtyä maasta toiseen järjestelmällisesti. Tämän mahdollistamiseksi hallitusten on avattava reittejä tälle säännellylle maahanmuutolle, joka vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Säätelemätön maahanmuutto on lisääntynyt ja toisaalta tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. Työvoimaa tarvitaan ja kuitenkaan vierastyövoimalle ei ole asianmukaisia käytäviä, joita pitkin he voisivat tulla näihin maihin. Tarvitaan siis työmarkkinoiden tarpeiden tunnistamista ja toisaalta osaamisen tunnistamista. Osaamista ei pelkästään ole korkean osaamisen tehtäviin, vaan korkean koulutustason maissa on paljon tehtäviä, joita paikallinen väestö ei halua tehdä. Ja tätä tilannetta pitäisi kartoittaa nyt ja tulevaisuudessa. ILOlla on mandaatti tukea sen jäseniä, joita ovat jäsenvaltiot, hallitukset ja työnantaja- ja työntekijäjärjestöt. Ja kahdella ILOn yleissopimuksella hoidetaan nimenomaan työperäisen maahanmuuttoon liittyviä asioita. Ne ovat numero 97 ja 147. Äskettäin hyväksyttiin koko joukko ei-sitovia välineitä. Yksi niistä koskee työmarkkinoille pääsyä pakolaisille ja muille Ähm, ei työperäisen maahanmuuton kanavia pitkin tulleille henkilöille. Ja 2016 vuoteen mennessä hallitukset ja organisaatiot hyväksyivät suosituksia, jotka koskevat sosiaalikumppaneiden roolia äh, maahanmuuton hallinnassa. ILOn yleissopimusten ja välineiden ytimessä on tasavertoisen kohtelun ja mahdollisuuksien varmistaminen maahanmuuttajien ja paikallisväestön kesken työtehtävissä. Tällä halutaan varmistaa, että maahanmuuttajien oikeuksia ei poljeta ja että kansallisten paikallisten työntekijöiden oikeuksia ei, ei heikennetä. Maahanmuuttajatyöntekijät keskittyvät tietyille aloille, kuten maanviljelyyn, siivoustoimintaan, hotelli- ja ravintola-alalle – Nämä alat ovat usein niitä, joissa on epävarmimmat työolosuhteet. Jotta voitaisiin varmistaa toimien sujuva toimeenpano näillä aloilla, esimerkiksi työntekijä- ja työnantajajärjestöjen pitäisi sopia minimipalkoista, työturvallisuusehdoista, keskitetystä sopimuksesta ja, ja työviranomaisten tekemistä tarkastuksista. maahanmuuttaja työvoima on yksi kohderyhmä erilaisissa kansainvälisissä neuvotteluissa ja sopimuksissa, ja se on tärkeä resurssi yrityksille, jotka haluavat suunnata kohti kasvua. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten Huddleston myöskin 10 minuuttia, olkaa hyvä. Great, good afternoon. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää. Olen Thomas Huddleston muuttoliikepolitiikkaa käsittelevästä ryhmästä. Me olemme ajatushautomo, joka tarjoaa arviointeja ja koulutusta liittyen lailliseen maahanmuuttoon, syrjimättömyyteen ja kotouttamiseen. Minua pyydettiin antamaan teille uusia tietoja perheenyhdistämisestä. Sehän on merkittävin tapa, jolla EUn ulkopuoliset kansalaiset tulevat EUn alueelle laillisesti. Eli hiukan tilastotietoja ja sitten poliittisia muutoksia, joita on tapahtunut Euroopassa. Puhun siitä, miten ne vaikuttavat kotouttamiseen ja siitä, mitä se kertoo Eurooppa-oikeudesta. Eli kun vuonna 2015 tuli paljon maahanmuuttajia, EU-maat ovat antaneet jonkinlaista suojaa yli miljoonalle EUn ulkopuoliselle kansalaiselle. Monet heistä tulivat yksin ilman perheitään, koska ei ollut turvallisia väyliä Eurooppaan. Eli voisi kuvitella, että nyt olisi aika yhdistää perheitä. vuoden 2015 jälkeen on tullut paljon maahanmuuttajia. Se oli suunnittelematonta, spontaania, epäsäännöllistä ja vähemmän turvallista. Perheen yhdistäminen on täysin eri asia. Se tarjoaa mahdollisuuden valtioille tarjota turvallisia ja laillisia väyliä maahanmuutossa. Perheenyhdistyshakemukset kestävät yleensä puolen vuoden ja vuoden välillä, kun niitä käsitellään. Hakijalla on jo siinä vaiheessa laillinen osoite. Valtio tietää perheen kokoonpanon. Eli silloin valtion viranomaisilla on riittävästi aikaa varmistaa kunnollinen majoitus ja näiden perheiden vastaanotto, jotta voidaan varata kouluista tilaa ja voidaan laatia kotouttamisohjelmat. Eli meidän ei pidä tarkastella perheenystämistä samalla tavalla kuin spontaaneja turvapaikkahakemuksia viime vuosina. Mutta ikävä kyllä näin on käynyt, jos katsotaan viimeistä kahta vuotta. Viime aikoihin asti jäsenvaltioilla oli aika samantyyppistä politiikkaa perheiden jälleen yhdistämisen osalta sekä maahanmuuttajien että niiden osalta, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Maahanmuuttajien osalta nähtiin, että tietoa välillä puuttui ja tietyt vaatimukset olivat hyvin rajoittavia. Mutta ne, jotka saavat kansainvälistä suojelua, silloin ongelmat liittyivät yleensä asiakirjoihin tai monimutkaisiin menettelyihin. Mutta vuodesta 2016 lähtien Muutamissa jäsenvaltioissa on hyväksytty perheenyhdistämisten lykkäämisiä ja hylkäämisiä. Siihen asti pakolaiset ja suojaa saavat ja yksimatkustavat alaikäiset yleensä kaikki saivat välittömästi hakea perheensä luokseen heillä oli paremmat olosuhteet kuin muilla EUn ulkopuolisilla kansalaisilla joko lyhyen tai pitkän ajan. Oikeus perheen yhdistämiseen se on ollut hyvin vakaata viimeisen kymmenen vuoden aikana Euroopassa, mutta vuodesta 2016 lähtien tietyt suuret vastaanottomaat ottivat käyttöön väliaikaisia rajoituksia ja tavoitteena oli vähentää tai lykätä perheen yhdistämisiä ja välttää lisää turvapaikkahakemusten tuleminen. Monella tavalla tämä on ennennäkemätön tilanne. Tällaiset rajoitukset esimerkiksi Itävallassa, Suomessa, Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa ovat tulleet käyttöön. Eli nämä rajoitukset otettiin käyttöön väliaikaisena, mutta valtaosa niistä on edelleen voimassa. Euroopan tilanne on tällä hetkellä täysin erilainen. Ja tässä vaiheessa teidän poliittisina johtajina on tärkeää huomata, että perheen yhdistämisiä pitää nyt edistää kaikissa jäsenvaltioissa. Se on kotouttamisväline. Ensinnäkin, kun katsotaan perheenjäsenten kotouttamista, niin siihen menee aikaa. Mutta Eurostatin tilastot osoittavat, että vähintään kymmenen vuoden jälkeen valtaosa myöhemmin tulleista perheenjäsenistä on jo työelämässä. No, parannuksia pitää tietysti tehdä vielä siihen tukeen, jota tarjotaan perheiden yhdistämisiin. Esimerkiksi monet puolisot saavat vain hyvin yleistä kotouttamistukea, joka ei välttämättä ole tehokkain tapa saada heitä työmarkkinoille, eivätkä maat oikeastaan ole parantaneet kotouttamisohjelmia ja hankkeita näiden puolisoiden osalta. Lisäksi tuki, jota annetaan lapsille koulujärjestelmässä, ei myöskään ole juurikaan parantunut viime vuosina. Koulujärjestelmät ovat aika hitaita, kun siellä pitäisi tarjota kohdennettua tukea näille lapsille. Eli on tietysti tärkeää, että kotouttamispolitiikkaa on parannettu sekä puolisoiden osalta, mutta myöskin lasten osalta. Mutta tähän ei kuitenkaan ole eniten keskittytty, vaan valtaosa politiikan muutoksista on ollut viivytyksiä tai rajoituksia perheen yhdistämiselle. Ja tutkimusten mukaan nämä lykkäämiset heikentävät kotouttamisprosessia sekä sen osalta, joka on jo uudessa maassa, hän saa kärsiä psykologisesti tilanteesta, mutta siitä on haittaa myöskin puolisolle ja lapsille. Nämä lykkäykset vain viivästyttävät kotottamistoimia. Ja PISAN tutkimuksen mukaan jokainen lisävuosi, jonka lapsi joutuu viettämään alkuperämaassaan, saattaa vaikuttaa kielteisesti siihen, kuinka hyvin he oppivat sitten uuden kielen ja pärjäävät koulussa uudessa maassa. Ja tämä on ihan helppo ymmärtää. Mitä pitempään ihmiset joutuvat pysymään lähtömaissaan, sitä vähemmän aikaa heillä on altistua meidän kotouttamisohjelmimmelle. Eli lapset saapuvat sitten vanhempina ja heillä on vähemmän aikaa nauttia tästä tuesta. Ja sama koskee myöskin puolisoita, jotka eivät pääse samalla tavalla mukaan työmarkkinoille tai kielikoulutukseen. Ja silloin me heikennämme pitkän aikavälin kotouttamistavoitteita, kun lykätään näitä perheenyhdistämisiä. No, tätähän säädellään jo EU-lainsäädännössä. Meillä on vuoden 2003 direktiivi. Ja meillä on myöskin ihmisoikeuksien yleissopimus ja perusoikeuskirja. Tuomioistuimen tapausoikeus on osoittanut, että direktiivin päätavoitteena on helpottaa perheelämää ja edistää perheen yhdistämisiä. Näiden lakien nojalla kaikki perheenyhdistämissäännöt pitää perustella ja niiden pitää olla tehokkaita ja oikeasuhtaisia. Eli nyt meidän täytyy uudelleen miettiä perheenyhdistämisrajoituksia, jotka otettiin käyttöön aikana, jotka, jolloin oli paljon pelkoja. Ja nyt pitäisi sitten uudistaa perheen yhdistämispolitiikkaa, jotta voidaan nopeasti yhdistää perheitä lasten ja puolisoiden osalta. Ja nyt meidän pitää korostaa sitä, että meidän pitää kehittää tehokkaampia kotouttamisohjelmia puolisoille ja lapsille. Jos haluatte tietää näistä asioista enemmän, niin käykää katsomassa maahanmuuttoindeksiä ja voitte myöskin katsoa vuoden 2017 OECDn kansainvälisiä maahanmuuttonäkymiä. Siellä on paljon tietoja viimeisimmistä poliittisista uudistuksista. Ja voisitte lukea myöskin maahanmuuttofoorumin suositukset vuodelta 2017. Se liittyy nimenomaan perheenyhdistämiseen. Ja voisitte vielä katsoa, millaista työtä Nils Musnik on tehnyt Euroopan neuvostosta. Hän on julkistanut kaksi helppolukuista tekstiä, ja toinen niistä liittyy nimenomaan perheen yhdistämisiin. Kiitos. Very, very much, Mr. Huddleston. Paljon kiitoksia, herra Huddleston. Ja nyt annan puheenvuoron herra Kursepalle puolella alahuoneesta Seimistä, joka kertoo, mitä Puolassa tapahtui tässä suhteessa. Kiitos. Minun teki vaikutuksen tämä mielipiteen vaihto. Haluaisin kuitenkin myös jakaa Puolan puolelta sen käsityksen, että kun me mietimme omien maittemme ongelmia, usein paikallisesta näkökulmasta. Meiltä menee ohi, mitä muissa maissa tapahtuu. Tämä keskustelu kertoo siitä, mitä me teemme jäsenvaltiossamme. Paljon kiitoksia Unkarin, Tsekin ja Slovakian kollegoille. Näyttää sillä, että mätelemme samalla lailla. Ja, ja yleisimmin voisi sanoa, että mailla ja valtiolla on eliittinsä. Hän täytyy kantaa vastuunsa maansa perinteistä. Minun vaikutelmani on, että meidän ei pitäisi korvata kansallisia viranomaisia. Ja jättää heidät yksin ongelmien kanssa. Vetoisin teihin myös sillä lailla, että ajattelisitte, että koska se on parempi viedä apua ja tukea niihin maihin, missä ongelmia on, sen sijaan, että tuotaisiin ongelmia, jotka voivat johtaa ongelmien omalla takapihallamme. Ona ma bowiem bardzo Nyt hieman Puolan tilanteesta tällä hetkellä. Viimeisen 12 vuoden aikana puolella muuttunut. maasta muuttajien, maasta muuttajien maahan. Tämä kytkeytyy myös EUn liittymiseen, jolla on puolalaisia muutti muihin maihin. Ja kiitos vieraanvaraisuudestanne. Kiitos, että otitte vastaan maamiehemme, kansalaisemme. Mutta, mutta meidän kansalaisemme ovat myöskin perinnettä mukanaan, kun tulee näihin maihin. Meidän maahanmuuttajaväestö kasvaa nopeinteen EUssa. Meillä on maahanmuuttaja idästä, Ukrainasta, Valko-Venäjältä, Venäjältä, Georgiasta, Armeniasta. Meillä on yksinkertaistettuja menettelyjä työlupien myöntämiseksi puoleksi vuodeksi. Maahanmuuttajat voivat myös hakea kahdeksi 12 kuukaudeksi lupia. En puhu tilastoista, mutta ne puhuvat paljon. Ne 2016 oli edistyneen kuningaskunnan jälkeen kakkosena lupien jälkeen 586 000 lupaa on myönnetty. Mä koskee pitkään aikavälin pitkä viisumeita. 17 prosenttia tällaista olevista EU-ssa on tämä määrä. 494 000 työlupaa. Se on suuri osuus EU-ssa myönnetystä työluvista. Niitä, näitä lupia myönnetään lähinnä ukrainalaisille – 17 prosenttia kaikista Euroopan luvista. Noin 500 000 tällaista lupaa. Eli ukrainalaiset ovat ensimmäisenä tässä suhteessa. Maahanmuut... Puolasta työtä hakevien maahanmuuttajien määrä on siis kasvussa ja Hyvä sen tuosta yksinkertaisesta menettelystä, joka ottaa tätä työskentelemään 6-12 kuukauteen. Työnantajan ilmoituksen mukaan, sen mukaan haluaako työnantaja jatkaa maahanmuuttajan työpaikkaa. Kerro teille näitä tietoja voitte arvostaa tekemään, tekemämme työtä. On hyväksymme tällaisia suuria määriä. paljon Itä- Keski-Euroopan maiden kansalaisia. Haluaisin ottaa yleisempiä kysymyksiä, kuten maahanmuuttoprosessissa pitäisi voida ottaa mukaan kaikenlaisia tekijöitä. Ja että epäsäännönmukaista maahanmuutosta voi tulla säännönmukaista. On erilaista maahanmuuttoa. Joskus sitä ei voi ennustaa. Se voisi olla hyvä. Että sitä voisi hallita. Jos ajatellaan sinistä korttia markkinoiden tarpeita, täytyy muistaa kolme asiaa. Tarkka diagnoosi. Tämä vaihtelee jäsenmaissa sosiaalisten ja taloudellisten olen mukaan. On myös erilaisia odotuksia. Sen suhteen, keitä hyväksyä. Ja isäntämaan ole täytyy ajatella. Voi olla, että maanmuuttaja on koulutettu maassa. Ja lähtee. Ja jos Puola tai Tsekki investoi työntekijään niin toinen maa hyötyy tuosta koulutuksesta. Herra kysymys, kuinka kompensoida tätä investointia. Jos tarkastellaan laillista maahanmuuttoa, kannattaisi ehkä miettiä, haluammeko puhua ainoastaan toivottavista maahanmuuttajista Vai pitäisikö myös puhua muusta kategoriasta? Ja miten he pääsevät työmarkkinoillemme? Ja loppukysymys. Hyvin, että yksi merkittävimmistä ongelmista EU:ssa on nuoremmat sukupolvet. työmarkkinoiden tilanne heikkenee. Joukossa jäsenmaita on korkea nuorisotyöttömyys. Voisi olla tärkeää keskittyä erityisesti nuoriin. Ja tarvitaan heille mahdollisuuksia. Vielä kysymys. Miten käsitellä sitä faktaa, että jotkut ma- maahanmuuttajat, maahanmuuttaneet työntekijät, jota puolella haluaa, heillä saattaa olla erilaista osaamista kuin kun mitä halutaan Hollannissa, miten me kykenemme kilpailemaan. Many thanks, um, Mr. Kurzepa. Kiitos, herra Kursaipa. Ja nyt aloitan keskustelun edustajille, jotka haluavat puhua. Aikaraja olisi kaksi kolme minuuttia ja pyydän, että täytätte tämän kaavakkeen. Avustajat ottavat niitä vastaan. Ensin herra Frank Turček Sloveniasta kantaa kontribuutionsa. I just don't know where he is, so I don't know where to look for. He changed? It's you? Okay. Ja puheenvuoron pitäjä siis vaihtui näköjään, joten voisitteko esittäytyä? Let's please, and introduce yourself then, and we'll see what's happening. Uh, yes, I will speak in Slovenia. No, minä puhun Slovenia. Päivää kaikille minä puhun melko lyhyesti. Esitän tosiaan puheenvuoroni sloveniksi. Meillä on vasemmistolainen hallitus ja minä edustan oppositiopuoluetta. Slovenian asenne maahanmuuttoa kohtaan on sellainen, että että vuonna 1997 hyväksyimme 4 prosenttia pakolaisia, siis pakolaisten osuus Slovenian kansasta, Slovenian väestöstä oli 4 prosenttia tuolloin. Siellä oli paljon esimerkiksi vanhuksia, naisia ja lapsia, ja he tulivat yksinomaan Balkanin reitiltä. Ja 2014-2015 vuosina puolestaan maahan saapui etupäässä nuoria miehiä, joten naisia ja lapsia ei enää ole niin paljon pakolaista joukossa. Slovenian hallitus osallistuu niin sanottuun kiitiojärjestelmään. Ja tässä kehyksessä me otamme vastaan myös Kreikasta ja Italiasta siirrettäviä maahanmuuttajia. Määrät ovat melko vähäisiä, koska meillä on pieni maa mutta viime vuonna joka tapauksessa kasvua on ollut 1300 prosenttia näissä vastaanotettavien maahanmuuttajien määrässä. Olemme saaneet EUlta paljon suitsutusta. Pääministerimme on otattanut itsestään paljon valokuvia tässä näiden salamavalojen loisteessa ja vaikuttaa siltä, että järjestelmä toimisi, mutta ei se niin ole. Ja miksi olen sitä mieltä? No, valtava enemmistö Sloveniaan tulleista ihmisistä olivat pahe sitten osa maahanmuuttovirtoja tai siirrettiinkö heidät tämän kiintiöjärjestelmän perusteella Sloveniaan, niin 80 prosenttia heistä ihmisistä pitää Sloven, käytti Sloveniaa pelkästään kauttakulkumaana ja viipyi siellä vain muutaman päivän. Tästä syntyy siis sellainen virheellinen käsitys, että kiintiöjärjestelmä toimisi, mutta se ei toimi, vaan ihmiset lähtevät eteenpäin heti, kun heidät on kirjattu järjestelmään, joten järjestelmä ei toimi. Pitäisi kehittää parempia ratkaisuja jotka toimisivat tehokkaammin kuin nyt. Täällä Tsekin ja Unkarin ja Slovakian kollegatkin ovat maininneet samansuuntaisia toimia, mitä itse ajattelen. Meidänhän pitäisi auttaa niitä maita, joissa on konflikteja, jotka aiheuttavat sitten tätä muuttoliikettä. Meillä pitäisi olla myös keinot valvoa varojamme, teho, anteeksi, rajojamme tehokkaasti. Yhdyn niihin puhujiin, jotka haluaisivat muuttaa, siir- muuttaa järjestelmää niin, että saataisiin ohjattua laitonta maahanmuuttoa lailliseen maahanmuuttoon ja luotava järjestelmiä jotka todella toimisivat myös näiden ihmisten kannalta. Ja Eurooppa kokonaisuudessaan voisi hyötyä tästä, mutta yksityiskohtiin en valitettavasti ajan puutteessa voi tässä mennä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Oletan, että tämä oli herra Gornak ja annamme puheenvuoron herra Tsetsukille myöhemmin. Seuraava pohja on Razaklin äh, Saksan liittopäiviltä. Ähm, Kiitoksia. On tietysti erittäin hyvä, että vihdoin kohdellaan samalla tavalla ihmisiä ja työntekijöitä ilon normien mukaan. Ja meidän täytyy tarjota yhteiskunnallista tasa-arvoa ihmisille. No, EUn ulkopuolella tämä ikävä kyllä ei aina toteudu, eikä sitä politiikassa edes haluta. Jos ajatellaan vaikka tehdastyöläisiä, lihan käsittelyssä tai hoitoalalla, rakennusalalla. Maahanmuutot, maahanmuuttajat ovat aiheuttaneet palkkojen alentamista ja se on aiheuttanut sitten ikäviä suhtautumista. Ja Englanti on tästä esimerkki. Siellähän on esimerkiksi yhä enemmän rasismia puolalaisia vastaan. Ja tänään aamulla Vahanie sanoi, että meidän täytyy muistaa Euroopan kilpailukyky maahanmuuttoasioissa, mutta minä näen asian toisella tavalla. Nyt kun puhutaan sinisen kortin sääntelystä ja siitä, että bruttopalkkaa pitäisi alentaa, niin eikö se pahenna kilpailua ja palkkojen alentamista? Eikö se johda siihen, että on enemmän hyväksikäyttöä ja köyhyyttä ja se johtaa myöskin aivovuotoon? Eli silloin ne harvat koulutetut ihmiset lähtevät pois köyhistä maista. Meillä pitäisi olla vastuullista politiikkaa ja meidän täytyy toimia vastuullisesti myöskin alkuperämaiden suhteen. Meidän tulee tukea paikallista taloutta ja erityisesti tähän liittyen kysyisin, millä tavalla haluaisitte tukea koulutettuja ihmisiä alkuperämaissa, jotta maat eivät köyhdy edelleen entisestään. Ja sitten ihmisiä pidetään joko hyödyllisinä tai hyödyttöminä talouden kannalta. Ja ehkä perheestä vielä yksi sana. Liittopäivillä käydään tästä nyt keskustelua, mitä tulee perheiden yhdistämisiin. Ja tämä on tietysti tärkeä osa kotouttamispolitiikkaa ja erittäin hieno asia. Mutta tämä Saksan hallituskoalitio on kannalla ja me vasemmistossa haluamme kunnollista kotouttamista ja haluamme muistaa kuitenkin myöskin humanisuuden ja oikeusvaltioperiaatteet. Kiitos. Thank you very much. I now give the floor to our... Ja nyt Boni EPP-ryhmästä. Speak Polish. Puhun puolaa. Hyvät kuulijat, Kiitos tämän päiväisen tapaamisen järjestämisestä. Minä tuen sitä, mitä Puolen parlamentin edustaja Kujenpa sanoi. Mielestäni on hyvin. Hän, hän puhui hyvin tästä laillisesta maahanmuutosta. Tilanne on todella sellainen, että meillä on Puolassa valtava ihmisjoukko Ukrainasta, joka tekee töitä laillisesti. Vuonna 2017 viisumijärjestelmän avautuessa ukrainalaisille oli pelko, että ukrainalaiset lähtisivät joukoittain liikkeelle eri puolille Eurooppaa, mutta nyt ukrainalaiset, ukrainalaiset yhdeksän kuukauden jälkeenkään eivät ole siirtyneet puolesta esimerkiksi Saksaan töihin. Tällainen tietoinen maahanmuuttopolitiikka, joka ottaa huomioon myös naapurivaltiot, hyödyttää myös työmarkkinoita. Toivoisin vain sitä, että kaikissa maissa tämänhetkisten yksinkertaisten menettelyjen lisäksi voitaisiin yksinkertaistaa jotakin muitakin menettelyjä. Ymmärtääkseni tällaisia äh, pyrkimyksiä onkin meneillään ja se on tärkeää, sillä esimerkiksi vanhempiensa mukana äh, toisen maahan tulevat äh, lapset voisivat päästä saman tien kohdemaassa esimerkiksi koulun penkille. Tämä parantaisi kotoutumista. Puolassa ukrainalaisväestön ja puolalaisten suhteet ovat hyviä ja varsinkin lapset ovat sopeutuneet hyvin. Heillä on ystäviä, puolalaisia koulukavereita ja, ja näin edelleen. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, miten voitaisiin rakentaa uutta maahanmuuttopolitiikkaa ja tehdä uusia avauksia. Kusempan puheenvuoroon viitaten toteaisin vielä, että on tärkeää, että puhumme maahanmuuttopolitiikasta ja pidämme sen erillämme pakolaiskysymyksistä, sillä e, ainakin minun maassani nämä ovat kaksi täysin eri asiaa ja ne ovat hyvin suuressa ristiriidassa keskenään. Joissakin maissa pakolaista tulee e, laillisia maahanmuuttajia ja he sitten kotoutuvat ja tulevat osaksi työmarkkinoita ja näin myös Puolassa, mutta se on taas eri asia. Meidän pitäisi puhua tästä massamaahanmuutosta maahanmuutosta sillä Puolassakin on satoja tuhansia vierastyöläisiä. Alahuoneemme edustaja mainitsi prosessit ja kaikki sosiaali kumppanit ja ne täytyy saada mukaan samoin voittaa kansalaisjärjestöt. Slovenia. Kiitos, että nyt Czech Sloveniasta. Okay, thank you, thank you very much. Kiitoksia. Jatkan sloveniaksi. Alun perin ajoin puhua seuraavassa osiossa, mutta kyllä se tässäkin käy. En ole mikään urapolitiikko, olen ollut politiikassa mukana vasta pari vuotta ja olen seurannut tätä maahanmuuttokysymystä läheltä. Se, mistä tänään on puhuttu ja aikaisemmissa kokouksissa, liittyy poliittiseen talouteen. Tämä on poliittinen kysymys ja taloudellinen kysymys. Jos ajatellaan bruttokansantuotetta Saksassa, Itävallassa ja Saksassa, Ruotsissa maahanmuutto ajatellen, niin se on aika suuri osuus. Toisissa maissa annetaan kotouttamiseen enemmän varoja kuin muissa – ja investoimmeko pari prosenttia tai enemmän tämän asian ratkaisuun. Tämä ei koske ainoastaan oikeutta tehdä työtä, vaan on tiettyjä oikeuksia, jotka liittyvät työkykyisyyteen. Ja sitten on talouden aloja, joihin vaikuttaa ihmiskauppa, majoitus, rakennusala, maatalous ja niin edelleen. Me olemme perustuslaillisia demokratioita, mutta tällä alalla rikotaan perustuslakeja ja se on nyt tämän ongelman ytimessä. Eli populistit varmaan sanovat, että Sloveniassa ja Puolassa, missä palkat ovat alhaisempia, niin se on maahanmuuttajien vika. No, ei ole olemassa mitään laitonta henkilöä. Voi olla laiton vain, jos politiikka on korruptoitunutta, ja mehän kaikki olemme poliitikkoja. Uh, next... Kiitos. Nyt Major Saksasta. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tästä perheiden yhdistämistä aloittaisin. Täytyy huomata, että Saksassa on tällä hetkellä neljä ja tuhatta ihmistä, joita ei Geneven sopimuksen nojalla ole tunnustettu pakolaisiksi ja, ja sitten heidän perheen yhdistämisen kauttaan tuo määrä kasvaisi aivan valtaisesti – Tämän vuoden maaliskuussa aiomme tehdä muutoksia tuohon perheen yhdistämismahdollisuuksiin. Saksassa on tällä hetkellä noin lähes 300 000 toissijaisen suojelun tarpeessa olevaa ihmistä ja he ovat yleisesti sisällissotiin liittyviä pakolaisia ja kun sitten tämä sisäinen konflikti päättyy, niin heidän pitäisi palata kotimaahansa. Tässä yhteydessä integraatio ei todellakaan ole mikään painopistealue meillä, kun meillä on kiireisempääkin teke, teke, tehtävää. Oman parlamenttiryhmäni puheenjohtajana kannatan sitä, että tuota perheen yhdistämisjärjestelyä mietitään myös tämän maaliskuun puolenvälin jälkeen ja sitten meillä on tällainen erityissääntely, joka on koskemassa 12 000 henkilöä vuosittain, en, todellakin enintään, ja tässä on kyse erityisen kovista kohta, ihmiskohtaloista ja humanitaarista suojelusta. Sitten pari sanaa laillista maahanmuutosta. Minusta tuntuu, että aina uudestaan tehdään se virhe, että nämä maahanmuuttovirrat, toisaalta humanitaarinen maahanmuutto liitetään toiseen muuttovirran osa-alueeseen, joka on työperäinen maahanmuutto, vaikka niillä ei varsinaisesti ole tekemistä keskenään. Saksa on nyt Yhdysvaltain jälkeen se maa maailmassa, jossa on toiseksi eniten laillista maahanmuuttoa, joten ei se meidän tämänhetkinen laillinen maahantulojärjestelmämme voi olla kovin huono. EU pitää kuitenkin olla tarkkana, ettei liian pitkälle lähdetä yhtenäistämään sääntelyä EU-ssa työperäisen maahanmuuton alalla, sillä siinä valittaisiin taistelu, jota ei voida käydä, eikä, eikä sitä voi voittaa, sillä unionissa on 28 erilaista valtiota, joilla on erilaiset työmarkkinat ja työolosuhteet ja kaikki siihen liittyvä. Ja siksi pyydän sitä, että me kansallisten parlamenttien jäsenet jatkossakin pidämme kiinni siitä, kuten minun puolueeni CDU-CSU tekee, että kansalliset erityispiirteet pitää ottaa huomioon työmarkkinoilla. Saksassa monilla alueilla on täystyöllisyys ja tiedämme, että monissa EUn maissa ja monilla alueilla tilanne on aivan toinen. Pitää siis pitää mielessä se, että EUn sisällä työmarkkinat ovat hyvin moninaiset ja hajanaiset ja sen takia samanlaisella sääntelyllä ei voida säädellä 28 erilaista kansantaloutta ja työmarkkina-aluetta. Thank you very much. The floor now goes to Mr. Pallis from Greece. Herra Pallis Kreikasta. Puhun ainoastaan perheen yhdistämisestä ja lyhyesti. Herran on tunnustaminen luo lisäongelman sekä hotspoteissa että muualla. Näiden ihmisten elämä pistetään pakkaseen määrämättömäksi ajaksi. Ei ole mitään halua oppia sitten semmoinen kieltä asuvat ei, ei kouluttautua ja muuta. Omien löytäminen, perheen yhdistäminen, se on aina joka kiinnostaa. Tämä tunne, että ei enää koskaan tapaa omais ja voi johtaa ihmisen epätoivoisiin tekoihin. lakot Ateenan keskustassa, keskuksessa. Siinä jalkalakkoon menivät ihmiset ja ainakaan perheenyhdistäminen oli ehkäisty. Näille ongelmia se on EU. Ei vastaanottama ole vastuussa. EU-mat kokonaisuudessa on vastuussa. Ymmärrän, mitä saksalainen kollega sanoi, ymmärrän ne ongelmat, jotka vastaajamaat kohtaavat perheen yhdistymisen suhteen, mutta, mutta n, mm, tämä ryhmä on hyvin pieni. Pakolaisten joukossa voimme toimia paremmin ja nopeammin ottaen huomioon, ottaen huomioon että viivästynyt toiminta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 että keskustelemme kansallisten parlamenttien jäsenten kanssa ja perheenyhdistämisestä sanoisin yhden sanon, sanan. 50 vuotta sitten maahanmuutto tarkoitti muuttamista Etelä-Euroopasta muualle. Ja 20-30-luvuilla tämä koski Etelä- ja Itä-Eurooppaa. Ja nyt Kyse on Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta. Ja täytyy muistaa, että Marokosta Indonesiaan on joukko maita, joissa on täysin erilainen käsitys perheestä yksityisoikeuden alalla. Esimerkiksi avioisuus saattaa olla näissä maissa sallittua ja perheen yhdistäminen tarkoittaa sitä, että hyväksytään lapset ja muut perheen jäsenet ja se moninkertaistaa maahanmuuttajien määrän. Rajavalvonta on ihan laillista ja perusteltua. Jos se ei olisi laillista, niin meidän pitäisi sitten kostaa Yhdysvalloille, koska sehän rajoittaa vapaata kulkevuutta tiettyjen jäsenvaltioiden kansalaisten osalta. Eli silloin kun suuri laajentuminen tapahtui, esimerkiksi Saksassa vasemmisto oli vallassa, ja Saksa ei ollut yksi niistä maista, joihin olisi päässyt niin vapaasti, ei yhtä vapaasti kuin vaikka yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Eli rajavalvonta ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus on ehdottomasti perusteltua. Jos luomme harhakuvan Euroopan ulkopuolella siitä, että ihmiset voivat tulla tänne, niin siitä saattaa olla haittaa, koska he ehkä kuvittelevat, että laiton muutto sitten laillistetaan. Eli siksi meidän täytyy keskustella, jotta voimme arvioida näitä maahanmuuttovirtoja, mutta samalla pitää muistaa arvot ja itsenäisyys. Ja vasta siinä vaiheessa tällaisella keskustelulla on arvoa. Perheen yhdistämisessä täytyy ottaa huomioon se, että me katsomme perhettä omasta lainsäädännöstämme käsin. Meillä on yksiavioinen käsitys perheestä ja se on hyvin erilainen kuin monissa Pohjois-Afrikan maissa esimerkiksi. Mr. Jurek, I now pass the floor to Mr. Kiitos ja nyt herra Kalageropoulos. Kirja Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευρωβουλευτέ, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, ja kansallisten parlamenttien jäsenet. Haluan kiittää ensinnäkin puheenjohtajaa siitä, että tänne on kutsuttu aluehallinnon edustajakin, paikalle ja jäsenvaltioiden hallinnon edustajia. Tiedämme, että eh, eri maissa on paljon pakolaisia eri alueilta, myös Aasiasta ja Afrikasta. Ja hyvin pitkään EU:ssa on ollut maahanmuuttajaväestöä ja nopean integroitumisen työmarkkinoille on oltava korkein tavoite. Vain, vain näin maahanmuuttajat voivat melko nopeasti pystyä elättämään itsensä. Kyseeseen tulevat ensisijaisesti pakolaiset ja lailliset maahanmuuttajat. Pitäisi päästä siihen, että järjestelmässä pakolaisuushakemukset voidaan tutkia nopeasti ja todeta pakolaisasema. Jos se todetaan, niin pitää varmistaa kotoutuminen ja pääsy työmarkkinoille. Nämä kaksi menettelyä riippuvat toisistaan ja vaikuttavat toisiinsa. Pakolaisten pääsy työmarkkinoille ei voi tapahtua järjestämättömästi epä organisoidusti, vaan tarvitaan tukea, jotta he voivat löytää osaamistaan vastaavaa työtä. Ja tätä osaamista pitää todella saada hyödynnettyä, sillä siitä on etua sekä pakolaisille että valtiolle. Ja pakolaiset pitäisi saada oppimaan mahdollisimman nopeasti myös paikallista kieltä, jotta he voivat kotoutua. Jos kieltä ei osaa, niin vaikeuksia tulee työn löytämisessä. Siksi työpaikka ja kieli ovat tärkeitä askeleita kotoutumisessa. Niin kauan kuin pakolaiset ovat riippuvaisia valtion tuesta ja sosiaaliavusta, niin äh, todellista kotoutumista ei voida saavuttaa ja taloudellinen riippumattomuus on tärkeää ja se, että pystyy seisomaan omilla jaloillaan. Ja tälle on luotava riittävät mahdollisuudet. Tärkeää on tietenkin myös se, että lapset voivat käydä koulua. Ja lisäksi kaikkien pakolaisten on saatava terveydenhoitopalveluita. On varmistettava, että pakolaisten on helppo löytää soveltuva majoitus. Lisäksi on hoidettava suhteita muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin, ja äh, paikalliset olosuhteet on tunnettava ja otettava huomioon. Tästähän täällä on puhuttukin. Kieli, uskonnolliset yhteisöt, kulttuuri ja niin poispäin ovat tärkeillä, tärkeällä sijalla. Ja sen lisäksi pitää ottaa myös yksilölliset olosuhteet huomioon. Ja kansa, paikalliset yhteisöt ovat niitä, jotka ovat äh, avain asemassa ja paikallisten organisaatioiden mahdollisuudet tukea pakolaisia siellä, missä he ovat, ovat erittäin tärkeitä. Ja ne voivat myös käytännössä varmistaa pakolaisten integroitumisen työmarkkinoille ja yhteiskuntaan. Mikään kansainvälinen politiikka ei toimi, jos ei näitä paikallisia ja alueellisia toimijoita oteta huomioon ja mukaan tähän työhön. Tarvitaan selkeä suunnitelma, joka myöskin toteutetaan ja alueiden on todellakin huolehdittava siitä, että kotoutumismahdollisuudet ovat olemassa. Jäsenvaltioiden hallitusten ja EUn on saatettava käytettäväksi tarvittavat keinot, joilla alueita ja kuntia voidaan tukea tässä työssä. Ja lopuksi vielä sanon, että tarvitaan toimenpiteiden koordinointia kansalaisjärjestöjen välillä. Niiden on tehtävä yhteistyötä viranomaisten kanssa, jotta toiminta kokonaisuudessaan tehostuu. Ja pitää ottaa ne paikalliset olot tässäkin huomioon. Ja pitää olla myös selkeät vastuut rahan käytöstä, minne raha virtaa, mitä sillä tehdään. Ja myöskin Egean meren alueiden johtajat tarvitsevat apua, jotta pakolaiskriisiä voidaan siellä hoitaa ja että hakemuksia saadaan käsiteltyä nopeasti ja että nämä järjestelykeskukset toimivat järkevällä tavalla. Täällä puhuttiin myös Lesboksen saaresta ja siellä on aivan yli äyräidensä tulviva järjestelykeskus esimerkiksi. Ja meidän sitten paikallisina ja alueellisina toimijoina on muistettava se, että Euroopan ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien on täytettävä oma velvollisuutensa ja suunniteltava toimenpiteitä, ja ne on voitava myöskin toteuttaa. Silloin populismille ja ääriliikkeille ei ole elintilaa. Euroopan on asetettava ihmiset keskipisteeseen ja niin sen täytyy olla myös jatkossa. Colleagues from the parliament. Jean Lambert, Rova Vergia Euroopan parlamentista ja sitten mahdollisuus reagoida parlamentin jäsenille. Kiitos. Jane. Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu on kiinnostava. Puhun yhtäältä työllisyysvaliokunnan jäsenenä, toisaalta myös kansalaisvapauksien valiokunnan jäsenenä. Tarkastelemme maahanmuuttoa eri näkökulmasta kuin teollisuuden näkökulmasta – viesti monelta suunnalta Euroopan parlamentista, äh, Euroopasta on, että ihmiset ovat tervetulleita joksikin aikaa, mutta lyöksi aikaa ja menkääpä sitten. Tämä ei välttämättä ole sitä, mitä työnantajat haluavat. Haluat ihmisiä, jotka jäävät, pysyvät, kehittyvät ja antavat panoksen osaamisellaan. Ja globalisoituneessa maailmassa me tiedämme, että ei on osa globaalia maahanmuuttoa. Emme me ole kaikessa keskiössä. Ja kysymys on siis, miten EU hankkii osaamista, miten se pystyy pitämään siitä kiinni. On jo viitattu siniseen korttiin. Perheen yhdistäminen osa sitä. E, nämä perässä olevat puolijat, kumppanit, he haluavat tehdä töitä, eivätkä aina pysyä kotona tehdä ristipistoa. Tietysti perhe voidaan määritellä eri tavoin. Eri maissa on vielä erilaisia perhekäsityksiäkin. Me tiedämme, mitä me vaadimme ihmiset, jotka tulevat EU-hun. Olemme kuulleet siitä paljon tänään. Kysyisi, mitä me tarjoamme. Jos me haluamme olla houkuttelevia. Vihreän puheenjohtajakauden aikana tarvittiin, että yritetään vaan oven. Mitä lämmittää talo. Mitä me tarjoamme osaaville ammattitaitoisille ihmisille, jotka haluavat tulla tänne, kun he kuuntelevat, mitä me puhumme maahanmuutosta? Olemmeko me houkuttelevia? Thank you, Jean. Marie-Christine. Marie-Christine. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Itse olen myöskin ulkoasianvaliokunnassa ja olen laatinut mietinnön maahanmuutosta ja ihmisoikeuksista. Kun puhutaan näistä asioista, niin haluaisin muistaa historialliset ja maantieteelliset kysymykset. Ja kun nyt kuuntelee puheenvuoroja, niin ei aina tunnu, että puhumme samasta asiasta, kun puhutaan maahanmuuttajista. Ensinnäkin, kun katsotaan näitä lukuja, niin ei sieltä tajua, että puolet maahanmuutosta tapahtuu EUn sisällä koko EUn sisällä. Ja tämä on yksi EUn mahdollisuuksia. Ja kaikki, mitä puhutaan Schengenin uudistamisesta, se saattaisi vaarantaa tämän vapaan liikkuvuuden, josta hyötyvät kaikki Itä-Euroopan maiden kansalaiset. Ja sitten toinen asia. Puhutaan maahanmuuttajista ikään kuin ei olisi enää mitään laillista maahanmuuttoa EU-hun. Ja vuosittain jäsenvaltiot, niillähän on tässä toimintavaltuudet, niin jäsenvaltiot myöntävät yli kolme miljoonaa oleskelulupaa. Minulla ei nyt sitä tarkkaa lukua tässä enää ole. Viime vuoden osalta siis 3, 3 miljoonaa neljä vuoden 2016 osalta ja viime vuoden lukuja minulla ei ole. Eli on mielenkiintoista nähdä, että luvut ovat nousseet huomattavasti, erityisesti vuoden 2012 jälkeen, vaikka silloinhan näitä hakemuksia oli kaikkein vähiten. Ja myöskin täytyy muistaa, että jäsenvaltiot toimivat hyvin eri tavalla. Oleskeluluvathan on laillista maahanmuuttoa. Ja en nyt tiedä, mitä tapahtuu Brexitin jälkeen, mutta ykkösenä on yhdistynyt kuningaskunta. Sieltä myönnetään vuosittain 800 000 oleskelulupaa EU-hun. Ja siellä on hyvin paljon yhdysvaltalaisia, intialaisia ja kiinalaisia muuten. Ja sitten kakkosmaa, ja on hienoa mitä Boni sanoi, niin toinen maa, joka myöntää asun oleskelulupia Eurooppaan, niin se on Puola, yli 580 000 oleskelulupaa, ja 85 prosenttia näistä on työlupia. Eli ukrainalaiset voivat esimerkiksi tulla töihin EUn alueelle. Eli on tällaista taloudellista maahanmuuttoa EUhun. Ja minua hämmästyttää se, että on näin suuria eroja jäsenvaltioiden politiikassa, kun ajatellaan kolmansien maiden kansalaisia. No se on tietysti ymmärrettävä, kun ajatellaan historiaa. Jos on ranskalainen, niin silloin katsotaan ehkä enemmän vanhoihin siirtomaihin, ja sama koskee Isoa-Britanniaa, koska sillä on erityissopimuksia kansanyhteisön maiden kanssa. Ja sitten Itä-Euroopassa, esimerkiksi Puolassa, katsotaan sitten helpommin Ukrainaan. Eli me emme voi nyt yhtenäistää näitä sääntöjä, mutta täytyy katsoa hiukan tätä kokonaiskuvaa. Ja meidän pitää puhua näistä asioista suoraan ja katsoa näitä lukuja, koska usein puhutaan maahanmuuttajista ja sitten tehdään tämä ero elintasopakolaisten ja turvapaikanhakijoiden välille. Eli meillä on elintaso pakolaisia, mutta joihinkin maihin ei ole mitään laillisia väyliä. Ja toisissa maissa sitten on helppoa päästä EUn alueelle. Eli jos nyt katsotte näitä erityisesti niiden kanssa, joilla on viisumisopimuksia, niin täytyy katsoa toimintamme johdonmukaisuutta. En tiedä, onko sitä niin paljon kuin kuvittelisi ehkä ensi katsomalta. Kiitos. Um, Paljon kiitoksia. Lyhyet, lyhyt puheenvuoro sieltä ja sitten paneeli. Mr. Voigt, you have the floor. You asked for it, didn't you? Voigt, pyysitte puheenvuoroa. Kiitos puheenjohtaja. On mielenkiintoista, että LIBE-valiokunnan jäsenenä pääsee täällä tänään tutustumaan näihin Euroopan valtioiden eroihin. Ensinnäkään kotoutumisen ja pakolaisuuden välillä ei ole eroa. Jotkut haluavat mahdollisimman nopeasti saada pakolaiset oppimaan kieltä ja tekemään, saamaan heidät taloudellisesti riippumattomiksi, mutta herra Mayer tässä totesi, että Geneven pakolaisyleissopimuksen mukaan siinä vaiheessa, kun pakolaisuuden syy on poistunut, niin ihmiset pitäisi palauttaa kotimaihinsa. Ja siitä herääkin kysymys, että miksi pakolaisten integroiminen ylipäänsä olisi sitten tärkeää. EUn jäsenvaltiot ovat tehneet päätöksiä pakolaisten kotouttamisesta, mutta minun mielestäni EUssa tehdään tällä osa-alueella ihan liian vähän. Mitä toisaalta pitäisi tehdä, jos henkilö ei halua kotoutua? Ja myöskin uskontokunta ja lähtöolosuhteet, kulttuuripiiri ovat huomioon otettavia seikkoja. Esimerkiksi Ukraina kuuluu länsimaihin ja länsimaisen kulttuuripiiriin – sitä ei ole epäilystäkään. Sitten meillä on viimeisten sadan vuoden epäonnistumistarinoita eurooppalaisten valtioiden siirtomaista, mutta se taas on toinen juttu. Rouva huttajensinisten Jensinisten Halsson. Kiitos. Kiinnostava keskustelu, paljon kiinnostavia näkökohtia palautetta. Pyrin reagoimaan pariin. Yksi vahva kanta oli ero maahanmuuttajien ja pakolaisen ja kansainvälisen oikeuden mukaan velvoitteet jäsenmaille ovat erilaiset. Pakolaisten tapauksessa esimerkiksi on humanitaarinen. Ihmiset pakenevat maasta konfliktien sodan turvallisuutensa vuoksi. Kuten puhuja totesi, tässä ovat sopimus ja YK pakolaisasioiden korkeudustaja ovat keskiössä. Ja sitten on ta- maahanmuutta. YKssa on tehty tämä erottolaiska tai tänään näistä kahdesta yleensä sopimuksista, joita YK on laatimassa tai kansainvälistä sopimusta. Toinen maahan, koskee maahanmuuttoa, toinen pakolaisia. Siinä puututaan kahteen erilaiseen tilanteeseen. Meidän mielestämme maahanmuutto täytyy kytkeä työmarkkinoiden tarpeisiin. Useimmat totesivat, onko sitten tarvetta harmonisoida asioita EUn sisällä. Argumentti, jonka voin esittää, että on tärkeää kytkeä tämä työmarkkinoiden tarpeisiin ja pulaan Tämä on niin Jos tarkastelemme äskeisiä tapahtumia ja ajattelemme eteenpäin tämä erottelu pakolaisten ja maahan muuten välillä. Äsken tämä ero ja tulee vähän epäselväksi. Viimeisessä raportissa YK on pääsihteeri tätä kysymystä. Mutta on yhä enemmän tilanteita, jossa ihmiset joutuvat pakenemaan maastaan, ei välttämättä sodan vuoksi, vaan koska heidän se tilanteensa on niin huono, että he joutuvat lähtemään. Ja YK puitteissa on käsitelty erityisesti ympäristöpakolaisia, ilmastopakolaisia, erityisesti Saharan alapuolisessa Afrikassa. He elävät maasta, Koivossa on niin paha, että he eivät kykene elämään enää maasta. Mitä siinä tapahtuu? Näistä keskustellaan yhä. Jorinen tilanne aika selvä, mutta eipä se kauheasti lohduta sen suhteen, miten me, miten me käsittelemme sellaisten ihmisten tilannetta, jotka ovat pakosta joutuneet siirtymään paikoltaan. Tämä kysymys on, on jatkossa siihen, mihin saksalainen kollegamme viittasi lähtemään tukeminen ja maahanmuuton ydinsoihin puuttuminen. Ihmiset saavat parempia mahdollisuuksia, heillä kunnollisia työmahdollisuuksia kotona, he saavat parempaa tulevaisuutta. Sinne pyritään tarttumaan perussyihin. Ajatellaan, että ihmiset voisivat elämään lähtemässä. En mä puhu pitkään ilon projekteista Afrikasta tai Intiassa, jossa pyrimme luomaan kohtalaisia työoloja, mutta tässä vaiheessa sanon, että työskentelmätä Lampardissa parissa aivan voita on myös kriittinen kysymys. Kehittymämme aivan kehittyä, jos kaikki osaava työvoima lähtee. Ja tämä pätee erityisesti terveydenhuoltoon. On Afrikan maita, jossa ei ole yhtään sairaanhoitajia tai lääkäreitä, koska kaikki työskentelevät Euroopassa. Oikeastaan täytyy puuttua ongelman selittämisen menee liikaa aikaa, mutta on kiinnostavia kokeiluja, vuoto, saadaan muutettua aivan hyödyllistä, niin että molemmat maat voisivat hyötyä. Tämä on kriittinen kysymys kehitysmaille. Jotkut viittasivat ihmiskauppaa ja kiitos siitä. Tämä on todella totta Euroopassa. Me tapaamme ajattelemaan tätä ihmiskauppaa. Pakkotyö, työvoimaen hyväksikäyttö, sitä ei tapahdu Euroopassa. Tuo ei ole totta. Meillä on paljon raportteja tästä ilosta ja tätä tulee kaikista EU-jäsenmaista. Tämän asian täytyy puuttua. Tiedämme, että maahanmuuttajat ovat erityisesti alttiita työntekijöiden riistoon, niin meillä on nyt työskentelemme teidän kanssa tästä tarpeesta luoda tasavertaista kohtelua. Tätä ei aina toteuteta. Meidän täytyy vahvistaa työmarkkinaosapuolia enemmän liittojen mukana, enemmän työnantajien mukana, parempaa työvoimatarkastusta eteläiset epämuoiset markkinat poistuvat joltakin sektorilta, jolle vetän, vetänytkin muutaman aika tuttuun sektoriin. Lopuksi reagoisin siihen, mitä sanottiin Jeanin kommenteissa, mitä meillä on tarjolla tavana osaaville ihmisille. Laajemmin sanoisin, pakisoi myös osaavista ihmisistä, onpa heidän ammattitaitonsa korkeampi tai alempi. Jos, haluat, jos haluatte, että nuo ihmiset antavat panoksensa Euroopan talouksille, meidän täytyy investoida näiden ihmisten koulutukseen käytän sanaa investoinnit tarkoituksella. Tämä oli kustannus vain investointi, joka viranomaisten täytyy tehdä sen varmistamiseksi, että ihmiset voivat olla antaa panoksensa kilpailukykyisessä taloudessa. Täällä on jotakin seurauksia budjetille. Kyllä siitä, että ihmisiä käytetään ja se on siinä. Kiitos. Often family reunification. Perheen yhdistäminen on usein hyvin huonosti ymmärretty. Ja teidän poliittisena johtajina pitää puhua pakolaisista ja maahanmuuttajina perheinä ja pitää ymmärtää, mitä, millaisen kotouttamisprosessin he joutuvat käymään läpi. Täällä on puhuttu näistä luvuista, ja liian usein katsotaan lukuja ja kuvitellaan, että tarkoittavat samaa. Täytyy ymmärtää, että perheen yhdistäminen on paras tapa, joka meillä on, jotta voidaan vahvistaa turvallista ja laillista maahanmuuttoa. Monissa maissa yritetään nyt miettiä uusia järjestelmiä, uusia paikkoja pakolaisille ja me olemme aloittamassa nyt näitä sponsorisuhteita. yhdistämisen kautta puolisot ja lapset voivat tulla tämän ihmisen luoksi, joka teki vaarallisen matkan päästäkseen Eurooppaan. Tämä on vakiintunut järjestelmä. Ihmiset elävät uudessa turvallisessa kodissa ja käyvät sitten paikallisessa koulussa ja paikallisviranomaiset pystyvät sitten valmistelevan näitä hakemuksia. Eli kun verrataan spontaneihin turvapaikkahakemuksiin tai uudelleen sijoittamisjärjestelyyn, niin ne eivät sovellu tähän. Ihmiset, jotka voivat yhdistää perheensä, todennäköisemmin jäävät alueelle pidemmäksi aikaa, ja mielipidemittaus osoittaa, että kun maahanmuuttajat ovat pitkään maassa, niin se parantaa yleisesti asenteita. En nyt usko, että yhdistäminen on houkuttelevin tekijä maahanmuuttajille, mutta se vaikuttaa siinä vaiheessa, kun sitä on lykätty ja se on kytköksissä myöskin huonoon kotoutumiseen. Eli meidän täytyy katsoa nyt todellisuutta. Meidän pitää ymmärtää, mitä tapahtuu kotouttamisessa ja myöskin täytyy katsoa ympärillä olevaa maailmaa. Konfliktit nykyisin kestävät keskimäärin yli 15 vuotta, eli tämä ei ole mitenkään väliaikainen tilanne. Ja Saksassa valtaosa näistä suojelun saajista, jotka valittavat, niin useimmiten he voittavat ja saavat sitten pakolaistatuksen. Eli meidän täytyy kriittisesti katsoa perheen yhdistämispolitiikkaa ja katsoa, missä perheelämä on jo tullut mahdottomaksi. Ihmiset joutuvat sitten ehkä palaamaan vaarallisiin tilanteisiin vain ollakseen perheensä kanssa. Eli tällaiset esteet pitää korjata erityissäännöillä ja tarkastella asioita tapauskohtaisesti. Ja jos haluatte tietää enemmän siitä, miten perheen yhdistämispolitiikka voisi toimia paremmin, niin puhukaa perhejärjestöille tai uskonnollisille järjestöille omissa maissanne. Siellä varmasti tiedetään paljon perheiden tukemisesta ja siellä on hyvin rakentavia kantoja, mitä tulee perheen yhdistämiseen. Ja jos haluatte lisätietoa siitä, miten voitte parantaa kotouttamispolitiikkaa puolisoiden osalta, niin ottakaa yhteyttä UNHCR, OECD, komissioon ja mitä tulee lasten kotouttamiseen, niin voitte olla yhteydessä Sirius-verkostoon, joka on EUn poliittinen maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden lasten verkosto. Eli ei nyt tarvitse ehkä puhua, puhua lakimuutoksista, mutta meidän täytyy varmistaa, että eurooppalaista lainsäädäntöä pannaan kunnolla täytäntöön ja että tuetaan paremmin kotouttamista Euroopan tasolta, mutta niin, että se toteutetaan sitten kansallisvaltioiden tasolla. Kiitos. Paljon kiitoksia teille, kaikille kollegoille ja kansallisten parlamentin edustajille, jotka puhuivat. Lopuksi sanoin jotain, jota ei ole mainittu. Komissio on aloittanut tämän fitness checkin kuntoarvion ja herra Harlaston viittasi lopuksi tähän. Me haluaisimme tietää, onko lainsäädäntö, jota on olemassa vuosikymmeniä, miten sitä täytäntöön pannaan. Ja sitten me painetaan komissiolle, että kuulisimme lisää ehdotuksista ja edistyksestä ja prosessista tulee laillisten väylien jälkeen. Ja kun on mietitty sitä, miten kolmasemmat kansalaiset saapuvat Eurooppaan, nyt mietimme, miten nämä ihmiset integroituvat uusiin yhteisen Annan Rovan Lambertilla Jenille puheenvuorona erinomainen kollega. Hän on esittelee tästä sinistä kortista työllisyysvaliokunnassa ja äh, kansalaisvapauksien valiokunnassa olette käsitelleet useampaa pakolaiskysymykseen liittyvää mietintöä ja pitkäaikaisena jäsenenä olette erinomainen puheenjohtaja. Kiitos. Okay, ladies and gentlemen, shall we make a... No niin, hyvät naiset ja herrat, jos aloitamme, mitä myöhemmin aloitamme, niin sitä vähemmän meillä on sitten ylimääräistä aikaa, koska ihmisillä on lentoja, junia ja kaikkea muuta. Kuten kollegani Metsola sanoi, olen siis G. Lambert, olen ollut parlamentissa nyt jo aika monta vuotta – ja kuten juuri totesin, olen sekä työllisyysvaliokunnan että kansalaisvapauksen valiokunnan jäsen. Ja meillä on nyt mielenkiintoinen osio edessä, eli integraatio, mahdollisuudet ja haasteet. Eli me keskitymme siis kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen, jotka asuvat laillisesti EUn alueella statuksesta riippumatta, eli olivat sitten pakolaisia tai jos ovat muuttaneet paremman elämän perässä. Ja tästä aiheesta on nimenomaan hyvä puhua kansallisten parlamenttien kanssa, koska tämä toimi, toimivaltuudet ovat jakautuneet niin monelle eri hallinnon tasolle. EU tukee jäsenvaltioiden toimia ja jäsenvaltioiden sisällä näitä toimia toteutetaan useimmiten alue- ja paikallistasolla. Eli tämä osio menee seuraavalla tavalla. Ensin kuulemme tietoja ja löydöksiä kotouttamistoimista. Meillä on sekä OECDn että perusoikeusviraston teettämiä tutkimuksia. Ja Liebig ja Pavlu esittelevät ne. Ja sitten kuulemme konkreettisista esimerkkeistä. Täällä on Kimil, joka on saksalainen yrittäjä, jolla on itsellään maahanmuuttajatausta. Ja sitten kuuntelemme jäsenvaltioiden kantoja. Susanna Amador puhuu Portugalin parlamentin edustajana. Ja sen jälkeen sitten Dimitrios Kalageropoulos, joka kertoo sitten alueiden komitean kannan paikallishallinnon tasosta. Ja sitten käynnistämme keskustelun, mutta aluksi muistuttaisin tästä etenemistavasta. Eli ensin kaksi kansallisen parlamentin jäsentä saa puheenvuoron ja sen jälkeen yksi Euroopan parlamentin jäsen niin kauan kunnes kaikki nimet on käyty läpi listalta. Eli jokainen saa kaksi minuuttia ja kansallisten parlamentin jäsenet, jotka haluavat puheenvuoroa, niin täyttäkää tämä kaavake, jolla pyydetään puheenvuoroa. Se on tässä osiossa nyt keltainen tai ehkä joku muu väri tässä osiossa. Ja toimittakaa ne sitten sihteeristölle. Äh, se, on, se on sininen siis. Ja puhujalista laaditaan sitten näiden pyyntöjen perusteella. Ja Euroopan parlamentin jäsenet voivat pyytää minulta puheenvuoroa normaalilla tavalla. Eli me yritämme pitää kiinni puheajoista, jotta kaikki ehtivät saada puheenvuoron. Eli vähintään kaksi minuuttia per henkilö. No puheenjohtaja tietysti saa puhua niin kauan kuin haluaa, niin kuin minä nyt. Mutta nyt puheenvuoron saa siis Thomas Liebig OECDstä kymmenen minuutin alustuspuheenvuoro, olkaa hyvä. And thank you very much to the Libe. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos Liben sihteeristölle, että saimme tulla tänne puhumaan työstämme. Minä keskityn lähinnä maahanmuuton työmarkkinanäkökulmiin, näkökohtiin, sillä tiedämme, että työ, työllistyminen on se yksi asia, mikä pitää saada oikein, jos pitää yksi valita ja myöskin pakolaisten kotoutumisen kannalta avainasemassa on työn löytäminen ja itsenäisen elämän mahdollisuudet. Me olemme tutkineet mallia, jota on käytetty EU-maissa ennen tätä pakolaiskriisiä ja DG Emplin kanssa on tehty yhteistyötä tässä asiassa. Tästä nähdään, että kotoutuminen on pitkäaikainen prosessi ja sen tulokset paranevat ajan myötä. Ja toisekseen tulokset riippuvat hyvin paljon siitä, missä kategoriassa maahan tullaan. Ja päätimme tehdä eron eri maahanmuuttajakategorioiden välille, sillä pakolaisten tilanne on hyvin eri kuin, kuin työn perässä muuttavien. Ja tästä nähdään, että eteneminen on hyvinkin jyrkkää jossain vaiheessa, mutta kestää kuitenkin vuosikausia ennen kuin on saatu hyvä työllisyystaso. Sitten perheen vuoksi tulleiden pakolaisten asema on hieman muita heikompi, sillä tässä on kyse yleensä naisista. Jos katsotaan eri maiden välisiä eroja ja matalan koulutustason maita, niin tässä nolla on periaatteessa se keskiarvo. Ja tässä on vertailtu sekä paikallisväestöä että, että ähm, maahanmuuttajaväestöä. Ja nähdään, että huonosti koulutetut paikalliset pärjäävät tasan yhtä hyvin tai huonosti kuin huonosti koulutetut maahanmuuttajat. Tämä huonommuus ei välttämättä riippu huonosta maahanmuuttopolitiikasta – vaan äh, prioriteettien asettamisesta komissiossa parhaillaan päivitetään meidän kanssamme yhteistyössä näitä julkaisuja ja siinä tarkastellaan EU- ja OECD-maiden maahanmuuttajien ja eri maahanmuuttajaryhmien tilannetta ja siitä sitten saadaan lisätietoja, kun se on julkaistu. Meillä on paljon maahanmuuttajia, joilla on heikko koulutustaso ja heillä ei mene hyvin, mutta toisaalta sitten esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa ennen pakolaisia talouskriisejä oli paljon alhaisen koulutustason maahanmuuttajia jo ennestään. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa huonosti koulutetut maahanmuuttajat pärjäävät paremmin kuin huonosti koulutetut paikalliset. Jos sitten korkean koulutustason ihmisiä katsotaan, niin heillä on ongelmia kaikkialla sellaisissa mahdollisuuksien maissa kuin Kanadassa ja Australiassa esimerkiksi, joita pidetään hyvinä esimerkkeinä. Sielläkin hyvän koulutustason omaavat kokevat vaikeuksia saada osaamistaan tunnustetuksi työmarkkinoilla win-win-tilannetta. Yleisempiä ovat siis lose-lose-tilanteet, eli kaikki, kaikki häviävät sekä yksilötasolla että kansakuntien tasolla, kun pätevyyttä ja osaamista ei pystytä hyödyntämään, ja tämä pätee erityisesti näihin korkean koulutustason maahanmuuttajiin. Miten voidaan sitten integroida maahanmuuttajia taitonäkökulmaa ajatellen? Ensiksi on tunnistettava se osaaminen, jota ihmisillä on. Sitten huomataan, että jotakin taitoa on kehitettävä, kielitaito niistä ilmeisimpänä, mutta sitten hyvin matalan koulutustason maahanmuuttajilla voi olla paljon muutakin opittavaa. Ja sitten toinen vaihe on taitojen aktivointi, eli se varmistaminen, että taitoja hyödynnetään asianmukaisesti työmarkkinoilla. Tähän liittyy esimerkiksi sellaisten verkostojen luominen, joissa maahanmuuttajat voivat toimia ja saada tietoa työmarkkinoiden toiminnasta sekä syrjintäkysymyksistä. Olemme OECDssä yhdessä Saksan työministeriön ja Saksan kauppa- ja teollisuuskamarin kanssa – kyselytutkimuksen 2000 saksalaiselle työnantajalle ja kysyneet heidän kokemuksiaan pakolaisten työllistämisestä. Ensinnäkin, oletteko palkanneet pakolaisia ja jos niin, minkälaisia kokemuksia on ollut? Tässä näette esityksen joistakin vaikeuksista, joita työnantajilla on. Ensimmäisellä sijalla kielitaito, sitten kaukana perässä erilaiset työnteon tavat, ammattitaidot, riittämätön ammattitaito ja sitten oleskelun pituuteen liittyvä epävarmuus ja se monessa tapauksessa estää pakolaisten palkkaamista. Mielenkiintoista tässä kuitenkin on se, että 85 prosenttia on todennut työnantajista, että heillä ei ole ollut oikeastaan minkäänlaisia vaikeuksia pakolaisten kanssa tai sitten hyvin vähäisiä. Ja yli 80 prosenttia on täysin tyytyväisiä pakolaisten suoriutumiseen työstä. Mitä voitaisiin tehdä tilanteen parantamiseksi? Ensimmäinen seikka on kieli- ja ammattikoulutus. Kaikissa maissa tarjotaan jonkinlaista kielikoulutusta, mutta ammattikoulutuksessa on sitten vaikeuksia. Tarvittaisiin nimenomaan tarkoituksenmukaista koulutusta työmarkkinoiden kannalta. Oikeusvarmuus on hyvin tärkeää myös tässä yhteydessä ja koulutuksen on oltava jatkuvaa ja tarvitaan pysyviä yhteyshenkilöitä, jotka voivat sitten mahdollisia ongelmia ratkoa. Meillä on koko, kokonainen luettelo hyviä käytäntöjä pakolaisten vastaanotossa ja työmarkkinoille pääsyssä. Kuten kollega Thomasonkin mainitsi, ja myöskin perheen yhdistämisen kautta tulleita työntekijöitä koskevia vastaavia käytäntöjä – Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että taidot pitäisi tunnistaa hyvin varhaisessa vaiheessa ja heti kun tiedetään, että pysyykö tämä henkilö todennäköisesti maassa, saako hän jäädä maahan, niin pitäisi käynnistää nämä prosessit. Paras ennustava tekijä pitkän aikavälin menestymisessä tai onnistumisessa on se, että jos saadaan varhaisessa vaiheessa, ehkä jo sitä lopullista turvapaikkapäätöstä odottaessa tunnistettua osaaminen ja taidot, niin silloin voidaan onnistua myös työllistämisessä. Sitten on eri taitotasojen luokittelu ja eriyttäminen. Ei ole mitään yhden koon kotoutumista, ja se on ehdottomasti otettava huomioon Esimerkiksi Euroopan nykyisissä pakolaisvirroissa on ihmisiä, jotka eivät koskaan ole käynyt käyneet koulua. Esimerkiksi Afrikasta tai Afganistanista voi tulla väkeä, joka ei ole koskaan käynyt koulua, koska näillä alueilla on ollut pitkäkestoisia konflikteja. Toisaalta sitten syyrialaisilla ja irakilaisilla pakolaisilla on, yle, on monesti korkeakin koulutusta, joten pakolaisjoukon sisällä on suuria eroja ja yliopistoprofessoria ja täysin kouluja käymätöntä ihmistä ei mitenkään voi tässä mielessä verrata toisiinsa. Tarvitaan siis tällaista yksilöllisempää tai eriytetympää lähestymistapaa. Yksi kiehtovimmista asioista on ollut se, että esimerkiksi Saksan, Ruotsin ja Itävallan kaltaisissa maissa, joissa on ollut paljon nähtävissä pakolaiskriisin vaikutuksia, niin siellä on kansalais yhteiskunta ollut hyvin aktiivista. Ja tähän, tähän kannattaa nyt tarttua. Esimerkiksi Ruotsissa valtionhallinto hoiti ennen pakolaiskriisiä kaiken pakolaisiin riittyvän toiminnan ja nyt se näiden määrien noustessa ei enää ole ollut yksinkertaisesti mahdollista ja kansalaisyhteiskunnan panosta todella tarvitaan. EU-maissa on se ero yleisesti Kanadan, Australian ja Yhdysvaltoihin nähden, että kansalaisyhteiskunnan roolia voisi tehostaa paljonkin pakolaisten kotouttamisessa. Ja lopuksi täytyy muistaa rehellisyys itseä kohtaan ja todeta selvästi se, että hyvin matalan koulutustason maahanmuuttajien kotouttaminen on todella pitkä tie. Kannattaa siis olla rehellinen tästä asiasta eikä herätellä mitään harhakuvia. Ja pitää keskittyä heidän taitojensa parantamiseen ja taitotason kohentamiseen. DG Emplin kanssa olemme myös todenneet, että koulutuspolulla sillä, minkälaista koulutusta vanhemmat saavat, on ihan valtava vaikutus seuraavaan sukupolveen, eli heidän lastensa mahdollisuuksiin ja kotoutumiseen, joten tämä kotouttaminen kannattaa nähdä investointina kuluerän sijaan. Ja jos ajatellaan kotoutumista investointina ihmisiin, niin silloin pitää noudattaa varhaisen puuttumisen kulttuuria ja monissa maissa näin ei toimita. Esimerkiksi lasten kohdalla paras mahdollinen keino on saada lapset mahdollisimman varhain mukaan koulutukseen, eli varhaiskasvatuksesta alkaen, ja siihen pitää keskittyä paljon enemmän. Jos matalan koulutustason pakolaisnainen, joka on 40-vuotias, ei halutaan saada työmarkkinoille, niin se ei välttämättä kannata taloudellisessa mielessä hänen kohdaltaan, mutta hänen lastensa kohdalla se sitten tulee kannattavaksi. Ja tärkeää on myöskin se, että tarvitaan räätälöityjä kotoutumispalveluja, ei niinkään paljon sosiaalisessa tai oikeudellisessa mielessä, vaan ihan käytännön kannalta. Kaikkien erilainen tilanne pitää ottaa huomioon ja kansainvälistä suojelua tarvitsevien asema on tässä muistettava. Jos haluatte saada lisätietoja, niin hyvin mielelläni lähetän teille nämä diat kun lähetätte minulle oman sähköpostiosoitteenne. Ja tietenkin kaikki meidän materiaalimme on aina käytettävissä, niin jos sitä haluatte. Kiitos. Kiitoksia tästä tarjouksesta. Eli hyvää materiaalia, jota kaikki ehkä eivät vielä ole nähneet. Ja sitten Miltos Pavlum. Hän kertoi hiukan perusoikeusviraston kannasta näissä kysymyksissä. Paljon kiitoksia ja kiitoksi, että kutsuitte perusoikeusviraston tänne. Meidän työmme osoittaa, että on aika kiinnittää huomiota maahanmuuttajien integrointeihin. Meidän täytyy suunnitella ja täytäntöönpanna politiikkoja perusoikeuksien kunnittamisen kannalta, mukaan lukien on periaatteet ja tämän on kaikkien kansalaisten eduissa. Politiikan täytyy olla pragmaattista mitattavaa, pitää olla kohdintuntava vaikutus ja sen täytyy myöskin pohjata maahanmuuttajien positiiviseen panokseen. Tutkimukset vastaa tätä. Meidän täytyy tukea EU-valtioiden osallistumista välttää sosiaalisen kohesion uh-, uhkia, kuten marginalisoituminen ja so- myöskin ja muut ongelmat. Ja työllisyys, sitä on paljon hyviä käytänteitä. Ystäväni Tomas esitteli juuri joukon kiinnostavia, kiinnostavaa dataa, joka on politiikan pohjana tärkeää. Meidän on helppo olla huonosti perillä todellisuudesta, joten dataa täytyy lukea tarkkaan, mutta julkisen sektorin roolia harvoin käsitellään. EU pitäisi miettiä enemmän toimia, joissa maahanmuuttaja taustalta työllistää ihmisiä maahanmuuttaja koulujen terveydenhuolto ja lainvalvonta ei ainoastaan, että paremmin heijastetaan maan etnistä taustaa, mutta lisätään vastavuoroista ymmärrystä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Näin luodaan myöskin roolimalleja, opettajia, laivanvalvontaviranomaisia sekä maahanmuuttajista väestöstä että enemmistöväestöstä. Tätä tapahtuu ja joskin EU-maassa on menestystarinoita. Työllisyyden ja työmarkkinoiden integraation suhteen huomattaisiin myöskin, että virastamme on työskennellyt eteen tutkimusta ää, työntekijöiden pahan hyväksikäytön suhteen ja maahanmuutto on tässä mukana ongelmassa. Sitten koulutus. Meidän täytyy arvioida uudelleen kansalliset oppimäärät. Nähdäänkö mitä oppilaat oppivat maahanmuutosta, erityisesti niissä osissa maailmaa, jossa on vähän pakolaisia maahanmuuttajia. Onko se historiaa ja kansalaistaitoja monissa jäsenvaltioissa, Bulgariassa, Irlannissa, Kreikassa, Italiassa ja Itä-Euroopan maissa on rikas maa, maastamuottohistoriaa, josta voi löytää rinnakkaisuuksia. Meidän täytyy välttää sitä de facto segregaatiota, jota tapahtuu valitettavasti. Täytyy myös opettaa opettajille taitoja, kulttuuriväliset konfliktit, niitä pitää ostaa hoitamaan. Opettaa kansalaistaitoja, koulutus ja infrastruktuuri ja investoinnit koulutukseen tuottavat paljon lisäarvoa Aina täytyy pitää huolta kansalaistaitojen opetamisen kautta, että kaikilla oppilailla taidot, jotka koskevat perusarvoja, ihmisten vapaus, demokratia, periaate, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, niin että he voivat saman eniten enemmän irti siitä, että eri etniset väestöt elävät rinnakkain. Täytyy ottamaan maahanmuuttajien vanhemmat kouluelämään, ja hyödyntää onnistuneita käytänteitä EU-maissa. täytyy pohjata parissa 2015 osallistavan koulutuksen julkilausemaan ja komissiolla on myös lisät tuotantoa tästä viime viikolta. Ja sitten tätä ajatella myöskin asumista ja sosiaalisia etäisyyksiä, jotka ovat ongelmia monista kaupungista täytyy murtaa kuiluja yhteisön välillä ilmaista sosiaalista vuorovaikutusta sosiaalisten asumisen kautta eri alueilla niin, että erilaiset yhteisöt integroidaan sosiaalisen kudokseen, niin kun, ja tapahtuukin esimerkiksi Viinissä. Tämä ongelma lisääntyy vuosina, kun useat ihmiset jäävät juridisesti lim, limbo-tilaan 2015 pakolaisviron jälkeen. Viime kuussa suunnilleen julkaisemme ison survetutkimuksen maahanmuuttajista ja pakolaisista. Ja tässä todetaan, että suurin osa maahanmuuttajista, 80 prosenttia kokevat voimakkaasti olevansa kytköksessä maahan, joihin ovat muuttaneet. He kokevat kuolevansa ja he luottavat enemmän kuvaltavirtaväestöä poliisin tai oikeuslaitokseen. Tämä on vielä merkittävämpää, jos ajatellaan muslimimaahanmuuttajia. Esimerkiksi tämän vuoden syyskuussa. Kaiken se stereotyyppien vastaisesti tutkimuksen osoittaa, että maahanmuuttajat jakavat nämä yhteiset alueet, kuten erilaisten taustien kunnioittaminen, sukupuolten monimuotoisuuden ja seksuaalisen moni, monimuotoisen ja vihapohjainen häirintä vähentää myös luottamusta ja kiintymisen tunteita. Ja erityisesti huomasin, että toisen sukupuolen maahanmuuttajat kokevat enemmän syrjintää ja vihapohjaista vihapohjan mukaan. Nykylainsäädännön täytäminen ja että puuttaa vihaan ja suvaitsemattomuuteen on tärkeää, jotta lisätään vastavuorosta ymmärtämistä ja luottamusta maahanmuuttajien ja valtavirtaväestön kanssa. Täytyy valtavirtaa politiikkaa, joka koskee maahanmuuttajia nuoria ja heidän jälkeläisiä. Ja tähän tätä hyötyä käytetään talouksien hyödyksi. Meidän täytyy myös rohkaista kansalaisosallistumista. Tässä vaaditaan aktiivista osallistumista ammattiliittoihin, kouluun, vanhempainyhdistyksiin, urheilu, julkiset kuulemiset, poliittinen ja demokraattinen elämä. Kuten tarvittiin yhden koon maahanmuuttopolitiikkaa ei toimi aina. Mut aina on vähän parempia pukuja ja huonompia pukuja samassakin koossa. Voisimme oppia hyvistä käytänteistä jäsenmaista. Saisimme mahdollisimman paljon maahanmuutosta mahdollisuutena on ongelmana. Tutkimukset osoittavat, että maahanmuuttajat, jotka ovat asuneet täällä pitkään, he integroituvat, tai ovat innokkaita integroituvat. Kiitos. Thank you very... Paljon kiitoksia tuosta tornadosta ja katsauksesta tärkeisiin alueisiin. Tärkeitä muistutuksia olemassaolosta lainsäädännöstä ja sen merkityksestä. tällaisen ympäristön luomiseksi, jossa kaikki kokevat menestyvänsä. Ja nyt herra Kamil, kun viittaukseen työskentelystä Saksan työnantajan kanssa, nyt meillä on saksalainen työnantaja, hän puhuu omasta kokemuksestaan uutena eurooppalaisena yrittäjänä ja työnantajana. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Viimeisen sadan vuoden aikana monet ihmiset eri syistä ovat muuttaneet toisiin maihin. Vuonna 1973 lähdin Turkin koillisosan kylästä lähdin Istanbuliin ja vuonna 78 tulin Saksaan. Silloin maahan muuttaminen oli vielä vaikeampaa kulttuuristen ja kielellisten esteiden takia. Eli jouduin kotoutumaan kaksi kertaa ja tiedän, mitä se tarkoittaa. Ja siksi päätin poliittisesti, poliittisen tai taloudellisen tilanteen takia muuttamaan lähteneet ihmisiä päätin auttaa. Ja itse perustin sitten pakkausalan yrityksen, ja siitä on nyt tullut tyypillinen PK-perheyritys. 11 vuotta sitten perustimme järjestön, jossa on yrittäjiä, jotka haluavat kantaa yhteiskunnallista vastuuta. Ja tällaisia järjestöjä on useampia Saksassa, ja siksi perustettiin BUV, kattojärjestö Berliinin, ja sen mottona on se, että yhteiskunnan monimuotoisuus otetaan huomioon taloudessa ja tätä kautta luodaan uutta potentiaalia, tarjotaan haasteita väestörakenteen muuttumiseen ja uusiin markkinoihin. Muutama esimerkkihanke. Me haluamme esitellä maahanmuuttajia, järjestää harjoittelupaikkoja, järjestää pienyrittäjäohjelmia, seurantaohjelmia, sähköisen kaupan ohjelmia ja niin edelleen. Ja meillä on järjestössämme seuraavat tavoitteet. Alueilla, osavaltioissa ja EU:ssa ssa toimivat yritykset saavat meiltä tukea ja näin voimme hyödyntää ja kehittää yhteiskuntaa. Taloudelliset hankkeet ovat tärkeitä. Monimuotoisuus on lisäarvoa yhteiskunnassa. Ja kun ajatellaan lähtömaita ja EUn jäsenvaltioiden välisiä maita, niin haluamme vahvistaa niiden välisiä taloussuhteita. Yrittäjyyden kautta maahanmuuttajat ovat mukana täyselämässä, näin luodaan työpaikkoja ja luodaan lisäarvoa. Tämänhetkisillä maahanmuuttajilla on onnea, koska minun aikoinani tällaisia esikuvia ei ollut. Sitten medioiden käyttö on näissä asioissa tärkeää, koska meidän täytyy torjua pelkoja, meidän täytyy oppia tuntemaan toisemme ja meidän pitää luoda lastemme tulevaisuus yhdessä. Me autamme itseämme, kun autamme maahanmuuttajia. Me tiedämme, että meihin kohdistuu enemmän vaatimuksia kuin muihin, koska me uudet eurooppalaiset ymmärrämme näitä ihmisiä kuin muut yhteiskunnan osat. Ja kaikissa kokouksissa, alueilla, osavaltioilla Euroopan tasollakin on yksi esityslista maahanmuuttajat ja pakolaiset. No pari vuotta sitten tapasin kaksi afganilaista pakolaista, jotka palkkasin tuotantoavustajiksi. Ja silloin sain kuulla, miten yritykset ja viranomaiset käsittelevät maahanmuuttajia ja millaisia ongelmia näillä ihmisillä on. Ensin me annoimme vastuuta henkilölle, joka oli turkkilaista alkuperää. Hän ei puhunut vastua, mutta rohkaisemme häntä kuitenkin viestintään. Hän ei ollut vastuussa ainoastaan teknisistä asioista, vaan myös yksityisistä ja jokapäiväisistä asioista, esimerkiksi mihin kouluun lapseni pitäisi laittaa, tai miten vaimoni voisi oppia paremmin saksaa, miten pääsen paikasta A paikkaan B. Yritys, joka on valmis tukemaan maahanmuuttajia, on voimakas. Ja mielestäni tällaisia yrityksiä tulisi tukea. Nämä ihmiset ovat paineet vaikeita tilanteita ja ovat rakentaneet Euroopassa uuden elämän. He tarvitsevat ensimmäinenkin luottamusta, huoltoa eikä kielikoulutusta. Ei niin, etteikö se olisi tärkeää, se on erittäinkin tärkeää, mutta ihan selvästi haluan nyt todeta, että kielen oppiminen ei saa olla tärkeämpää kuin inhimillisyys. Hyvin usein tehdään se virhe, että odotetaan, että maahanmuuttaja puhuu riittävän hyvin uuden maan kieltä. Yhtenäisyys on valttia, ja maahanmuuttokysymyksissä meidän täytyy kuunnella ihmisiä ja ymmärtää heitä, vaikka me puhuisikaan heidän kieltään. Mevlana sanoi, että eivät ne, jotka puhuu samaa kielä, ymmärrä aina toisiaan, mutta ne, joilla on samat tunteet, he ymmärtävät toisiaan. Nyt kun puhun täällä niin tiedän, että joltain on nyt kysytty, olisiko maahanmuuttaja jotain sanottavaa Brysselin päättäjille. Ja kuulin esimerkiksi, että inhimillisyys ja kiitollisuus suoraan sydämestä. Kaikki se, mitä kaipasimme kotoa, saamme täällä kollegoilta, naapureilta ja muilta ihmisiltä – mutta erityisesti haluamme mainita lapset, jotka osaavat jälleen nauraa ja velata ja leikkiä. Siitä olemme kiitollisia. Ja sitten kulttuurin välinen ymmärrys. Koska täällä on ihmisiä meidän kulttuuripiiristämme, niin kotoutuminen ei ole vaikeaa, mutta näissä piireissä on vähän ihmisiä, jotka ovat tekemisissä, kan, tekemisissä kanssamme. No sitten kielimuurit. On monia tapoja kehittää kielitaitojaan, mutta käytännön tasolla ei tulisiksi ole riittävästi. No sitten pakolaiskeskukset ja majoitus. Ja tämä asia on minulle erityisen tärkeä. Nämä keskukset ovat yleensä hyviä, mutta aina ei tiedä, mitä tekisi vapaa-ajallaan. Kestää kuukausia tai vuosia, kun aika vain kuluu hukkaan ja tämä joutilaisuus tekee meistä hulluja. Me haluamme tehdä jotain, vaikka siitä ei saisi palkkaa. Me haluamme, että nämä statusasiat selvitetään. Ja lopuksi haluaisin vielä tehdä teille seuraavat ehdotukset. Ensinnäkin yritykset, jotka haluavat palkata maahanmuuttajia ja tarjota heille harjoittelupaikkoja, niin niille yrityksille pitäisi antaa enemmän tukea – se voi olla vaikka verohuojennuksia, henkilöstöapua, erilaisia tukiaisia tai muuta. Ja yhteistyö yritysten ja kauppakamarien ja muiden tahojen välillä pitäisi saada paremmalle tolalle. Ja sitten kansalaisjärjestöt, jotka ovat maahanmuuttajien perustamia, voivat toimia siltoina maahanmuuttajien ja yritysten välillä mutta riittävästi ei ole järjestöjä, jotka pystyvät näitä asioita hoitamaan. Ja Unitsin tehtävänä on laatia luettelo näistä yrityksistä Euroopassa. Me haluamme välittää tietoa ja pitkällä aikavälillä haluamme luoda esimerkiksi koulutusmahdollisuuksia. Kiitoksia ja jos teillä on kysyttävää, niin mielelläni vastaan niihin. Kiitos. Okay, well, thank you very... Kiitoksia. Kiitos näistä viesteistä ja näistä poliittisista suosituksista. Me Euroopan parlamentin jäsenet varmasti tartumme niihin ja kansalaisella tasolla tehdään sitten omat päätökset. Unity on tosiaan tälläkin tuttu järjestö. Me olemme olleet siihen yhteydessä useinkin ja se on ollut hyödyllistä. No halusimme kuulla myöskin poliittisia kokemuksia yhdestä jäsenvaltiosta. Ja nyt kuulemme sitten Portugalista Susana Amador. Ja minä en, minulla on liian heikot lasit. Niin, kiitos Susana, kymmenen minuuttia. I will speak. Hei vaan, minä puhun portugalia omaa kieltäni. Iltapäivää kaikille. Minäkin kiitän Libe-valiokuntaa tästä kutsusta ja tämän tärkeän tilaisuuden järjestämisestä parlamenttien välillä. Ja tässähän on kaikkien EU-valtioiden ja YK keskeistä politiikan alasta kyse. Ja aiemmat puhujat jo puhuivat tärkeitä asioita tästä ja etenkin äskeistä Kimilin puheenvuorosta saimme paljon inspiraatioaiheita. aiheita. Hyvät parlamentaarikkokollegat, meillä on nyt ennen näkemätön massamuuton ja muuttoliikkeen aika ja meidän on löydettävä kestäviä ratkaisuja pakolaiskysymykseen. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut näin paljon pakolaisuutta, eikä toisaalta myöskään toimenpiteitä EUn eikä kansainvälisellä tasolla tarvitaan toleranttia suhtautumista pakolaisiin ja tarvitaan uudenlaisia perustavanlaatuisia konsepteja, joilla tähän ongelmaan ja kriisiin voidaan puuttua. Kyse on inhimillistä draamasta ja voimme ratkaista tämän kriisin vain, jos kunnioitamme perusoikeuksia, perustavimpia perusoikeuksia. Niin kauan kuin tilanne ei muutu, niin muuttovirrat jatkuvat ja ihmiset tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Toisaalta sitten kun pakolaiset on otettu vastaan turvallisessa maassa, eritoten Euroopassa, niin on kiinnittävä huomiota heidän integroitumisensa eli kotoutumisensa, joka on tämän paneelin kohteena. 2017 vuoden lopussa työmarkkinaosapuolten ja eurooppalaisten instituutioiden kesken solmittiin kotouttamisohjelma, jotta mahdollisimman paljon pakolaisia saataisiin integroitua työmarkkinoille. Ja nyt siirryn sitten käsittelemään Portugalin toimenpiteitä ja tilannetta. Eurooppalainen maahanmuuttoagenda julkaistiin 2015 ja sitten Portugalin 21. hallitus, joka on vasemmistohallitus, hyväksyi aktiivisen solidaarisen uudelleensijoittamisen integraatiopolitiikan Portugalin tulleille pakolaisille EUn kehyksessä. 3.9.2015 annettiin määräys, jolla perustettiin korkeimman tason työryhmä, jonka johdossa on tämänhetkinen sisäministerimme ja tämän tavoitteena oli hoitaa pakolaisten kansallista kotouttamisstrategiaa. Se perustui vastaanottoon, jonka pohjana ovat toimi, institutionaalinen yhteistyö, hajautettu toiminta ja yhteisvastuu muiden muassa. Ja kohderyhmänä UNHCRn alaisuudessa olevat pakolaiset. pakolaisiin on suhtauduttava hyvin käytännönläheisesti ja otettava huomioon myöskin kansan mielipide. Ja meillä esimerkiksi lisättiin tietoisuutta pakolaisista eri tavoin, koulut mukaan lukien, ja kerrottiin, keitä meille oikein tulee. Paikallisviranomaiset ja alueviranomaiset sekä kansalaisjärjestöt olivat tärkeässä roolissa. Me toimme tarjolle kansallisia tukipalveluita, erilaisia tukipisteitä kotoutumiseen sekä puhelintulkkauspalvelun ja loimme tällaisen portugalin kieltä kaikille ohjelman, jota voi käyttää muun muassa e-learning-ympäristössä eli sähköisessä oppimisympäristössä ja se on käytössä myös arabian kielellä. Kotottamisessa toteutetaan Paikallisia toimia ja eri toimijat ja viranomaiset eri tasoilla ovat kiinteässä yhteistyössä ja yhteen virastoon on keskitetty kaikki vastaanottotoiminta. Siellä muun muassa pidetään kirjaa pakolaisista, maasta poistumisista ja kaikista tapahtumista, jotka liittyvät pakolaisiin. Ja on erilaisia tukipalveluita vastaanotosta alkaen konkreettisesti lentokentällä, kun he saapuvat maahan ja sieltä tarjotaan tukea kotottamiseen osallistuville toimijoille ja viranomaisille. Rajavartiolaitoksemme ja maahanmuuttovirasto ovat luoneet järjestelmän, jossa pakolaiset matchataan heidän alkuperänsä ja vastaanotto paikkakunnan kesken mahdollisimman hyvin ja tällä pyritään kokonaisvaltaiseen integrointiprosessiin. Kaikille tehdään yksilöllinen ja perhekohtainen kotouttamissuunnitelma. Siinä otetaan huomioon esimerkiksi vastaanottoon ja kuljettamiseen liittyvät aivan konkreettiset kysymykset, majoitustapa, tapahtuuko se keskuksessa vai koti, kodinomaisissa oloissa, terveyspalveluihin ja psykologisen tuen piiriin pääsy, koulutusmahdollisuudet, lukutaito, portugalin kieli- ja kulttuuriopinnot, työmarkkinoille pääsy, ammatillinen koulutus, osallistuminen kansalaisyhteiskuntaan ja yhteiskunnan toimintaan, juridinen ja sosiaalinen tuki sekä kulttuurien välisen ja uskontokuntien välisen vuoropuhelun tukeminen. Portugalissa on pakolaisten vastaanotossa ja kotottamistoiminnassa ministeriöllä on ollut hyvin aktiivinen rooli ja se ohjaa tätä toimintaa ja sitä toteutetaan käytännössä Lis- Lissabonissa, Portussa ja Faarussa sijaitsevien kansallisten tukikeskusten kautta ja lisäksi on erillinen äh, pakolaisten tuki virasto tai yksikkö, joka on luotu tätä tarkoitusta varten. Portugali on esimerkillisesti täyttänyt EUn velvoitteet ja ottanut vastaan näitä siirrettäviä, uudelleen sijoitettavia pakolaisia. Ja kaikki portugalilaiset ovat ottaneet pakolaiset hyvin vastaan. 2017 vuoden ohjelmi, ohjelmissa on Portugaliin otettu 1520 pakolaista näiden siirtämis- ja uudelleensijoittamisohjelmien kautta. Heidät on sijoitettu 98 kuntaan ja heissä on kymmenen kansalaisuuden edustajia. Syyria, Irak ja Eritrea ovat suurimmat lähtömaat. Kuntien panos on ollut aivan e- ensiarvoisen tärkeä ja Esimerkiksi Lissabon, Sintra, Alvitu, Gimarais ja Batalja ovat olleet kuntia, joissa on toimittu hyvin onnistuneesti. Ja Portugalissa on tuo pakolaisuus, pakolaishakemusten, turvapaikkahakemusten määrä kasvanut aivan valtavasti tuhannella kappaleella edelliseen vuoteen verrattuna. Toisaalta Portugalillakin pitää olla mahdollisuus valvoa ulkorajojaan, EUn ulkorajoja, Schengen-alueen rajoja, tarvitaan yhteistyötä rajaviranomaisten kesken ja samalla pitää kuitenkin varmistaa ihmisten vapaa liikkuvuus. Tähän tarvitaan jäsenvaltioiden solidaarisuutta ja se on avainasemassa tässä koko kriisissä. Portugalin parlamentissa kaikki puolueet oikealta vasemmalle ovat yksimielisesti puolustaneet ihmisoikeuksia ja pakolaisten asiaa. Se vahvistaa ja ylevöittää meitä ja se on meille tärkeää sekä poliitikkoina, kansalaisina että demokratian puolustajina. Jotta kotoutumisen indikaattoreita voidaan arvioida säännöllisesti tämän uudelleensijoittamisohjelman puitteissa, niin olemme kahden kuukauden välein arvioineet terveyteen, kieleen, koulutukseen, oikeudelliseen statukseen, syntymien määrään, koulutus- ja työllistymistoimien määrään ja vastaaviin liittymiä indikaattoreita. Joulukuun 2017 arvioinnin perusteella terveysalueella tavoitteet on täytetty 100 prosenttisesti, kaikilla on päässyt terveyspalveluihin, portugalin kielessä prosentti on hieman pienempi. Ja Koulutukseen ei kaikilla lapsilla ole ollut pääsyä, mutta se johtuu vain siitä, että monissa perheissä lapset pysyvät poissa varhaiskasvatuksesta viiden kuuden vuoden ikään asti. Sehän on tällainen yksinkertainen syy. Pakolaisista yksi prosentti on työllistynyt ensimmäiselle sektorille, neljännes toiselle sektorille ja 56 prosenttia kolmannelle sektorille – Olemme toteuttaneet paljon myös vastaanottotyöntekijöiden taitotasoa ja yleistä kansalaisten tietoisuutta asioista. Olemme luoneet työllisyysprojekteja ja on ollut monenlaista yhteistyötä julkishallinnon ja yritysten välillä. Lopuksi haluan sanoa, että ei kaikki ole meilläkään sujunut niin ruutuisesti. Täydellistä integroitumista ei voi olla sellaista, missä ei olisi mitään ongelmia, mutta kaikkeen pitää pyrkiä puuttumaan ja meillä on ollut onnistuneita ohjelmia. Portugali on jälleen kerran niin sanotusti oikealla puolella historiaa tässä toiminnassaan ja meidän täytyy pitää kiinni inhimillisyydestämme, sillä silloin kaikki menee paremmin ja siitä ei voida tinkiä. Kiitos. Thank you very much. And, you know, I think that... Kiitoksia. Tämä oli hyvin kattava katsaus siihen, mitä Portugalissa tehdään. Ja varmaan teille sitten tulee kysymyksiä vielä osion loppuvaiheessa. On ihan hyvä kuulla, mitä tehdään jäsenvaltioissa ja ihan ruohonjuuritasolla. Eli nyt sitten viimeinen puhuja tässä osiossa. Eli esittelijä alueiden komiteasta, eli Kalogeropoulos. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Jatkan siitä, mitä portugalainen kollega sanoi. Heillä on hyvä. Herra Kosta on luonut hyvin tuon ohjelman ja kaikki nämä rakenteet nojaisivat alueellisten ja paikallisviranaisten toimintaa ja kollega sanoi meille, että oikeastaan vasemmista liberaalit eivät kiistele tästä kysymyksestä. He ovat samaa mieltä. Kysymys ei ole pakolaisten pois lähettämisestä. Ja olen, olen tyytyväinen, että pakolaisilla opetetaan Portugalia integroitumisen auttamiseksi. Ja on hyvä, että on opetustakin. Lasten täytyy sitä uudessa maassa oppia kommunikoimaan. Niin, että turkalainen kollegamme on onnistunut Saksassa. Hyvät, on minun käsin onnistuneet, kuten monet kreikkalaiset maahanmuuttajat ovat lähteneet ö, Saksaan, Australian, Kanadaan, Yhdysvaltoihin – Tällä hetkellä Kreikasta on aivovuotoa muuhun Euroopan, Pohjois-Eurooppaan parempien äh, palkkojen vuoksi. Maahanmuutto on aina ollut ja täytyy kunnioittaa henkilöiden pääoman palveluiden ja hyödykkeiden vapaata liittymistä. Me aloitetaan komiteassa annetaan painoa alueellisille viranomaisille integraatiossa ja portugalainen kollega puhui tästä. Ja kysymys on siitä, että kuinka, minkälaista ihmiskauppaa meillä oikein voi tapahtua, kuinka pitkälle voi mennä. Asioita voi säädellä. Sitä aloitteen komitea haluaa tehdä. Mutta mitä ja alueet, mitä me voimme tehdä, mitä me voimme puuttua. Jos me olemme yhdistyneen Euroopan, Euroopan parlamentin täytyy luoda menettely, jota noudatetaan. Jos jokainen vetää täysin omaa linjaan, se sanoo mitä tahansa, niin sitä tulee mitä. Jos ajatellaan ukrainalaisia, jotka muuttavat nyt Puolaan, sata tuhansia puolalaisia saapui Kreikkaan he ovat kristittyjä me nopeasti onnistuisimme integroimaan heidät. Täällä meillä on paljon uusia ongelmia. On sotia ja konflikteja ja Trumpin mukaan Välimerestä on tullut se, mitä, hän kutsuu Afrikan maita. Hallitukset, jotka välineellistävät tämän kysymyksen. Heidän, silloin heidän, ne jotka ottavat pakolaisia vastaan, heidän täytyy puhua yritysten kanssa. Heidän täytyy toimia kuten herra Kimmin yrittäjänä. Yrittäjänä hän rekrytoi ihmisiä, mutta mitä julkinen sektori tekee? Eivät he jäädä sivuun. Me haluamme teknisiä virastoja, joita EU on lupannut asiantuntijoita EU-rajoille. Minä menin Saksaan ja minun passini tarkastettiin näette, minkälainen Eurooppa meillä on Schengen-Eurooppa. Haluammeko sitä kaikille? Saksan lisäksi on paljon muitakin EU-maita, joissa tällaista populismia esiintyy. Miten populistit ovat välineellistäneet nämä asiat? He ovat pelaavat pelalla ja terrorismille – Osaamista meillä on. Täytyy antaa sille arvoa. Ja paikallisten oikeusviranomaiset aluehallinnot kykenevät hyödyntämään sitä. Takana terveyskouluja ja, ja tällaista, mutta tämä koskee myös Pohjoismaita me olemme samaa mieltä. Minä sain omaan lausuntooni vain kol- neljä tarkastusta. Uusan pormastereita ja painostetaan. Ja heitä pakotetaan noudattamaan hallituksen politiikkaa ja pormesterit sanovat, että nämä ovat ihmisiä, kuten mekin. Me voimme löytää heille työtä. Totta kai on kielikysymyksiä, kulttuurikysymyksiä. Tässä on toinen juttu. Ja kysymys. Sitäkin täytyy miettiä. Portugalainen ystävämme huomamansa rakenteesta muistan, kun oli 2007 pormestari, luemme kreikkan kielen opetusohjelman. Myös etäopetusta integroitumisen edistämiseksi. Oma lausuntoni perustuu integraation käytäntöisiin. Herra Prokopis äh, oli entinen maahanmuuttoministeri. Hän oli luonut tämän Lesboksen keskuksen, joka oli suunniteltu 3000 ihmistä varten, jossa on 900 ihmistä. Sillä kolme vanhempaa, kansalaista nimettiin jopa Nobelin rauhanpalkinnon ehdokkaiksi täällä. Jos hallitukset ovat ihan oman päänsä mukaan, sitä ei kuin ongelmia. Kansalaisjärjestöjen varrella täytyy katsotaan, mä seurata, kuka heitä valvoo, minkälaista kommunikaatiota heitä on paikallisveranosten kanssa ja kuka, onko niillä tavat yhteydessä vain EU-hommat eivät paikallistason. Tällaisia parametreja me ehdotamme, että kaikki toimisivat mahdollisimman hyvin. Olen kuunnellut puolen kollegoita, kunnioitan heitä. Tällä puolella vaikuttaa Ukrainan tapahtumat. Sen täytyy vastata tähän haasteeseen. Mutta kaikkea täytyy säännellä. Me olemme kansalaisia, me emme laadi lakia. Mutta meillä on äänenne. Meidän täytyy myös nostaa äänemme. E- Euroopan prosessien täytyy kunnioittaa kansallistalaisena, että ei ainoastaan silloin, kun huvittaa. Ja kun me kohtamme tuskaa kuolemaa, ja se, silloin ei ole oikeastaan vasemmistoa, vaan ihmisiä. En enää puhu pitempään, että tällaisen tylsää suunnitelmaa, jota me tarvitsemme, sitä täytyy noudattaa. En minä ole koskaan halunnut miksikään äh, parlamentaarikoksi. Olen äh, ollut aloitellut. <laughs> It's okay. It's, it's, it's, a, it's a, obviously it's a subject that e, e, evokes passion. Niin tämä on tunteita herättävä aihe. Monet voivat ymmärtää täällä. Nyt sitten aloitamme keskustelun. Meillä on parikymmentä minuuttia aikaa tähän, eli jos voisitte puhua mahdollisimman lyhytsanaisesti, niin se olisi hienoa. Ja ensimmäisenä jälleen Kreikasta puhuja. Eli jätetään sisäpolitiikka nyt pois. Nyt puhutaan Euroopan... Thank you, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Eurooppahan on rakenne. Sitä pahentaa eriarvoisuus, epätasapaino maantieteellisesti. Ja maantieteelliset kysymykset ylittää kuin maarajoja. Meidän on pelastettava henkilöitä. Ei kyse ole ainoastaan saada nämä ihmiset laillisiin töihin. Se on Kreikan kannalta tärkein painopistealue. Ja meidän pitää tarjota sitten turvapaikkaillisyydestä vastaavia komission jäsenten kanssa. Täytyy varmistaa, että ihmiset oppivat kieliä ja pääsevät nopeasti työmarkkinoille. Ja lopuksi pitää varmistaa, että on vastavuoroista ymmärrystä jäsenvaltioiden välillä. Oman maani osalta maani EU:ssa on ainoa tapa hoitaa nämä haasteet, jotta pääsemme tälle kultaiselle keskitielle. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Ja pyydän anteeksi, että tämä väärää nimeä katsoa tätä ohjelmaa tästä. Ja sitten Norjaan. Kristin Janssen. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että saan käyttää puheenvuoron olen, olen tosiaankin norjalainen ja mehän olemme assosiaation jäseniä niin tässä kuin Schengenissäkin ja olemme tarkkailleet vastaanottaneet tuhansia pakolaisia viime vuosina ja olemme ottaneet vastaan myös EU-maista siirrettyjä pakolaisia. Meillä kotoutuminen on pitkä ja monimutkainen prosessi ja se vaatii sitoutumista molemmilta osapuolilta, ei pelkästään yhteiskunnalta, vaan myös pakolla. Työttömyys Norjassa on korkea ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien keskuudessa kolme kertaa suurempaa kuin väestössä keskimäärin. Myöskin ensimmäisen polven maahanmuuttajien lasten työllisyys on, on tärkeää. Tämä koskee etenkin lapsia kaksivuotinen kotouttamisohjelma on meillä käytössä, mutta vain harvat, jotka sen käyvät läpi, todella saavat työpaikan. Työllistyminen on maahanmuuttoasioissa tärkeimpiä asioita ja kokouksesta kyllä te, samansuuntaisia terveisiä, terveisiä mukana, niin Kotouttamisohjelmaa täytyy joustavoittaa ja tarvitaan lisää koulutusohjelmia. Roolimallit ovat tärkeitä, etenkin naisten kotoutumisessa. Tästä ei vielä täällä ole puhuttu, mutta sosiaalietuusohjelmat pitää linkittää nykyistä tiiviimmin työkykyisyyteen. Hyvinvointivaltio ei voi olla kestävä, jos maahanmuuttajat eivät tee työtä. Kiitos ajatuksia myöskin teidän parlamenttinne keskusteluun. Ja olisi mielenkiintoista pitää yhteyttä ja nähdä sitten, voitaisiinko asioita tehdä paremmin, ainakin kun ajattelemme seuraavia ohjelmointikausia Euroopassa. Sitten Euroopan parlamentin jää. Eh, Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä kollega Susanna Amador totesi Portugalin roolista ja kotoutumis- ja vastaanottoprosessi etenevät. Kuitenkin haluan on todellakin indikaattoreita, jotka Portugalissa ovat erittäin tyydyttäviä. Esimerkiksi terveyspalvelut mahdollistaa heille työllistyminen. Ja tässä tällä alueella Portugalissa on luotettu paljon, turvapaikanhakuprosessit kestävät. Ja monet jäsenvaltiothan eivät ole osallistuneet lainkaan tähän soli- Ja sitten on henkilöitä, jotka käyttävät hyväkseen tätä siirtojärjestelmää. Ja se vaikuttaa kansainvälisiin suhteisiin ja siitä syystä sitä pitäisi säännellä vastuullisella tavalla. Meidän pitää tasapainottaa. Uh, Helga Stevens, Helga ei ole täällä, eli ehkä voisimme kuulla hiukan vastauspuheenvuoroja, koska varmaan tekin haluatte selvittää jotain asioita. Liivikin, olkaa hyvä. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Pari asiaa. Ensinnäkin on tärkeää, ja monet ovat tästä puhuneetkin, eli täytyy tehdä ero näiden kategorioiden välille. Kaikki ovat varmaan yhtä mieltä siitä, että tämä on hyvin tärkeää. Ja yksi virheistä, jota on tehty tässä kriisissä, on se, että kaikkia kutsuttiin pakolaisiksi, kaikki, jotka tulivat 2015-2016. Osa lähestähän ei ole oikeutta kansainväliseen suojeluun ja he tulivat muista syistä. Eli meidän täytyy olla varovainen näiden sanojen kanssa. Ja sitten esimerkiksi otettiin Australia ja Kanada, ne ovat OECDn jäsenvaltioita, voimme puhua niistä hiukan, koska olemme niitä tutkineet. No, näissä maissa on hyvin voimakasta työperäisiä maahanmuuton ohjelmia, jotka ovat erittäin merkittäviä. Ja sinne on aina saanut ottaa koko perheen mukaan. Se on osa tätä pakettia. Mehän puhuimme aikaisemmin perheen yhdistämisestä. Ja siellä on hyvin terve kulttuuri, jossa todetaan huudet tulkaa tervetulleeksi. Ja siellä on voimakkaita ohjelmia. Ja kun ajatellaan tätä taloudellista maahanmuuttoa, siellähän tiedetään, että sinne valitaan parhaat tekijät, mutta sitten siellä on myöskin humanitaarisia ohjelmia. Sitten mainittiin arviointi, ja itse tulen OECDstä, eli se on musiikkia korvillinen. Me eh-, ehdotamme tätä jäsenvaltiolle, eli tarvitsemme tukea tässä prosessissa. Kun investoidaan suuria summia kielikoulutukseen, niin onko se sitten tehokasta? Ja pakolaisten osalta tämä nyt on vain yksi löydös. Tärkeä asia, joka on hyödyllisintä, on se, että kun pääsee B1 kielitaidon tasolle, niin se on jo hyvä taso. Eli kun pääsee tälle B1-tasolle ja sitten lisäarvo sen jälkeen on aika vähäistä. Ja lopuksi meillä on hiukan toivoa. Täällähän on puhuttu eroista ja indikaattoreista ja olemme katsoneet millaisia eroja on maahanmuuttajien ja kotoperäisen väestön välillä. Mutta jos katsotaan näitä eroja, niin yksi asia on se, että eurooppalaisten välillä on enemmän eroja kuin eurooppalaisten ja maahanmuuttajien välillä. Eli tämä on yksi asia, joka meillä on, meillä on yhteistä, ja täällä puhuttiin integroimisesta työmarkkinoille, eikä niinkään muista kotouttamisen muodoista. Ja siitäkin varmaan kaikki voivat olla samaa mieltä. Eli odotamme, että maahanmuuttajat noudattavat Uudenmaan sääntöjä. Ja meillähän on mielipidemittauksia, jotka osoittavat, että se on oikeastaan ainoa asia. In Deutschland, um... Meillä on Saksassa vähimmäispalkka kaikille. Se koskee maahanmuuttajia, pakolaisia, mutta myös paikallisväestöä. On siis kiinteät tuntipalkat, jotka on työmarkkinaneuvotteluissa lyöty lukkoon ja niitä sovelletaan kaikkiin ja tästä säännöstä ei voida poiketa, sitä ei voida sivuuttaa. Puhuin tästä tavallaan, kun sanoin, että me yritämme auttaa näitä ihmisiä. Minu, minä tarkoitin sillä pääasiallisesti sitä, että heille tarjotaan harjoittelupaikkoja ja että näiden ihmisten osaamisen ja tiedon taso selvitetään ja sitten kun se on tiedossa, niin he voivat löytää työmarkkinoilta osaamista vastaavia työpaikkoja. Se on meille se tärkein asia oikeastaan ja toivoisin, että tämä toimintaperiaate pätisi kaikkialla EU:ssa. Kiitos. Uh, there are many interesting things that... Paljon kiinnostavia asioita on sanottu. On tärkeää, että politiikkaa laaditaan datan pohjalta, Thomas mainitsi jälleen, että kaikki mielipidetutkimukset, kuten stereotypiasta huolimatta ja ehkä oikeutusta mielipiteistä, joita kansalaisilla on, he haluavat integroitua eh, jakavat EU-arvot. Sanot, että integraatio on jäsenvaltioiden toimivallassa, mutta periaatteista Ennen laativat politiikkaa ja siksi, että se loisi sitä. Suurvaltojen käsissä. No, Kreikassakin on ensi vuonna kunnallisvaalit. Ja sielläkin sanotaan, että pitää päästä pakolaisista eroon, mutta näin ei ole. Meille ihminen on kaikkein tärkein asia. Nämä ovat juuri paikallisalueen viranomaiset. Ja ne, jotka ovat yhteydessä paikallisyhteisöihin ja kuntiin, niin ne tietävät, mitä mieltä ihmiset ovat, mitä nämä pakolaiset tekevät. He haluavat tuntea itsensä hyödylliseksi ja haluavat oppia kieltä. Ja tämän tietävät kaupunginjohtajat ja eli hyvät ystävät, te jotka olette kansallisista parlamenteista ja Euroopan parlamentista. Eurooppa on meidän isänmaamme, ei mitenkään nationalistisessa mielessä. Me haluamme, että Eurooppa pysyy vankkana ja tämä pakolaiskysy luoneet tämän sodan ja konfliktin. Me emme koskaan auta näitä maita esimerkiksi Pohjois-Afrikassa. Ja nyt sitten sanotaan, että tehkää näin. Ja alue paikallistasolla me olemme jo puhuneet tästä vuosikymmeniä. Eli auttakaa heitä, jotta he eivät joudu pakenemaan Pakiasta. Hän sanoi, että parhaat henkilöt lähtevät. Koulutetut lähtevät, mutta ihmiset aina palaavat omiin kotimaihinsa. EUn ja jäsenvaltioiden täytyy tapauksessa kansallis- kansallisia parlamentteja täytyy tukea, koska on hyvin helppo mennä maahan, jossa on pakolaiskriisi ja sitten lähteä mukaan politiikkaan ja tehdä sitten pakolaisista tätä kysymystä. Eurooppa alkaa nyt menettää olemassa oikeutustaan ei ole enää mitään karismaattista johtajaa. Ongelmia on joka puolella, mutta meidän täytyy tukea Eurooppaa. Italaiset ovat yhteydessä kansalaisiin ja meidän kaikkien tulisi tehdä yhteistyötä. En nyt puhu siitä, mitä tapahtuu yhdistyneessä kuningaskunnassa, koska se särkee sydämeni, mutta vetää tämän viimeisen osion. Uh, hyvät kollegat, hyvät kansallisten parlamenttien jäsenet, tähän päättävään paneelikeskusteluun on tullut pieni ohjelmanmuutos, sillä meillä on lopulta ollut ilo vastaanottaa komission jäsen Avramopulos ensimmäisessä sessiossa, joten hän ei ole sittenkään läsnä tässä päättävässä keskustelussa. Meillä on kyllä EUn aluejohtaja Eugenio Ambrosi täällä ja hän toimii kansainvälisessä siirtolaisuusjärjestö IOMssä ja vie keskusteluja globaaliin puitteistoon ja puhuu Global Compact-aloitteesta maahanmuuton alalla. Ja haluankin ensimmäiseksi antaa herra Ambrosille puheenvuoron. Uh, Madam Chair and uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltaa kaikille. Teillä on ollut täällä täysi päivä, paljon keskusteluja laillisista maahanmuuttokanavista EUn maahanmuuttoagendan yhteydessä. Minä otan esille vain joitakin seikkoja ja tuon hieman kontekstia kansainväliseltä tasolta, kuten puheenjohtaja tässä sanoi. Ja tämä liittyy tuon maahanmuuttoagendan täytäntöön panoympäristöön. Ja pyrin hieman selventämään sitä, mitä tämä kaikki tuon agendan toteuttamisen kannalta tarkoittaa. Kaksi elementtiä on tärkeää ottaa huomioon. 2015 vuodesta lähtien, eli silloin kun tuo agenda julkistettiin, sen jälkeen kansainvälinen näyttämö on muuttunut hyvin olennaisilla tavoilla. Ensinnäkin kestävän kehityksen tavoitteet hyväksyttiin YK yleiskokouksessa ja osana niitä maahanmuutolla on suuri rooli. Maahanmuuton mahdollistamisesta puhutaan kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Ja toinen suuri muutos oli se, kun vuonna 2016 YK yleiskokous hyväksyi New Yorkin julkilausuman, joka puolestaan käynnisti kahden Global Compact-aloitteen kehittämisen. Yksi niistä koskee pakolaisia ja toinen maahanmuuttoa. New Yorkin julkilausumassa luetellaan useita periaatteita ja standardeja, jotka kansainvälinen yhteisö on asettanut itselleen Nämä kaksi asiakirjaa ovat hienoja asiakirjoja sinänsä, niissä on paljon älykkäitä asioita kirjattuna, mutta sen lisäksi sekä kestävän kehityksen tavoitteet että New Yorkin julkilausuma sisältävät kansainvälisen yhteisön itselleen asettamia velvoitteita ja jokainen kansakunta ja valtio, joka näihin on sitoutunut ja näin ovat tehneet kaikki YK jäsenvaltiot, ne ovat sitoutuneet noudattamaan näitä sitoumuksia. Meille täällä Euroopassa ja teille, jotka edustatte niitä valtioita, jotka ovat hyväksyneet nämä sitoumukset, tämä tarkoittaa sitä, että kun puhumme Euroopan maahanmuuttoagendan toteuttamisesta ja laillisista maahanmuuttoväylistä ja niiden kehittämisestä, niin meitä sitovat nämä velvoitteet, jotka olemme itsellemme ottaneet YK yleiskokouksessa. Ne sitovat meitä siksi, että olemme hyväksyneet ne. Se on yksi asia, mutta myös sen takia, että jos EU ja sen jäsenvaltiot haluavat olla vahvoja toimijoita kansainvälisellä näyttämällä jatkossakin, niin niiden täytyy toteuttaa toimia, jotka ovat yhdenmukaisia näiden YK-sitoumusten kanssa. Ja äh, pitää myös pystyä säilyttämään kansainvälisen yhteisön muiden jäsenten luottamus. Ja sitten nämä sopimukset täytyy todella saada toteutettua käytännössä, tuotua käytännön tasolle. Mitä tämä tarkoittaa Euroopan maahanmuuttoagendan kannalta ja laillisten käytävien kannalta erityisesti? Molemmat aloitteet, kestävän kehityksen tavoitteet ja Global Compact-aloitteet käsittelevät laillisten käytävien ja laillisten maahanmuuttokanavien perustamista sen varmistamiseksi, varmistamiseksi että Maahanmuuttajista ja maahanmuutosta voi olla hyötyä niin lähtömaan kuin vastaanottomaan ja yhteisön taloudelle ja yleiselle kehitykselle ja tietenkin myös näiden ihmisten omalle hyvinvoinnille ja heidän perheilleen. Tähän asti tapahtuneen perusteella voidaan todeta, että maahanmuuttoagenda on melko tasapainoinen ja koherentti asiakirja. Siinä on neljä pilaria, joihin sisältyvät laillisten kanavien luominen, laittoman maahanmuuton torjunta, yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja päivittäminen osana agendaa – Tähän mennessä voidaan sanoa, että näistä tavoitteista ja pilareista on erityisesti keskitytty yhteen pilariin, ja se on laittoman maahanmuuton torjunta ja palautusten tehostaminen, mutta muihin pilareihin ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota, varsinkaan siihen, joka liittyy näiden laillisten kanavien luomiseen. Agendan julkistamisesta seuranneessa keskustelussa ja sen jälkeen tehdyistä suhteen, mitä nämä lailliset Eurooppaan tulokanavat voisivat olla. Ja tätä keskustelua on käyty oikeastaan pelkä huomion toistaiseksi. Tämän täytyy muistaa, kun puhutaan tästä aiheesta. Meidän on tasapainotettava maahanmuuttoagendan. Toisaalta meidän täytyy myös varmistaa, että on selkeät kategoriat erilaisia ja maahantulon ehdot on määritetty myöskin tarkasti. Tällä alueella haasteena meillä nyt on erityisesti se, että meidän täytyy tosissamme ryhtyä toteuttamaan mekanismeja, politiikkaa ja ohjelmia, joilla saadaan aikaan rakenteellisia muutoksia siinä, miten maahanmuuttoa hoidetaan Euroopassa ja kansainvälisesti. Tähän mennessä tätä ei oikeastaan ole tehty. Ehkä oikeutetusti, ehkä ei. Tärkeimpänä toimintalinjana on ollut kriisiin vastaaminen. Meitä on pelästyttänyt tulijoiden määrä ja olemme reagoineet siten, että siten kuin olemme ajatelleet, että hätätilanteessa pitää toimia. Mutta kyse ei ole hätätilanteesta, vaan Euroopan tapahtumat, nehän ovat vain murto-osa koko maailman muuttoliikkeestä ja pakolaisvirroista. Tämä ei ole hätätilanne, sillä se ei ole mitenkään ohimenevä hetki, joka tietyissä olosuhteissa olisi nyt aktualisoitunut, vaan kyse on rakenteellisesta ilmiöstä. Siihen puolestaan vaikuttaa kaksi merkittävää elementtiä, jotka ovat nähtävissä niin Euroopassa kuin lähialueillakin, etenkin Afrikassa. Ensinnäkin selkeä osoitus tästä tilanteen rakenteellisuudesta on Euroopan väestökehitys, Euroopan demografinen tilanne. Väestö ikääntyy ja ei se ole mikään mielipide minun tai teidän mielipiteenne, vaan se on todellakin osoitettu. Ja on joitakin poikkeuksiakin tässä kehityksessä, mutta 2050 vuoteen mennessä 80 prosenttia on tuo Euroopan demografinen käyrä ja, ja muissa maailman osissa sitten taas tuo käyrä eli prosenttia on tuo Euroopan demografinen käyrä ja, ja muissa maailman osissa sitten taas tuo käyrä eli työvoimapulaa lähivuosina meillä ei enää ole tarpeeksi työvoimaa niiden aukkojen täyttämiseen, joita sille maahanmuutolle Eurooppaan siten, että sitä voidaan toteuttaa laillisesti, kontrolloidusti ja turvallisesti. On tärkeää, on suljettujen ovien politiikka. Jos suljemme ovet, kukaan ei pääse sisään ja ollaan turvassa. No ensinnäkään se ei toimi. Politiikka liioitellussa muodossaan ja äh, tämänhetkisessä tilanteessa lähes poissaolollaan loistavat. He olisivat meidän viisijärjestelmässämme ja heidät voitaisiin tunnistaa, mutta nyt tätä ei tapahdu. Eikä sitä voi tapahtua, koska näitä laillisia kanavia ei ole valvonnalle ja turvaamiselle, sen toteuttamiseen. Ja tämä meidän täytyy muistaa, kun jatkossa yritämme parantaa olemassa olevaa kysymyksiin. Kiitos. Thank you. Thanks a lot, miss. Kiitos paljon, johtaja Ambrosi. Muistuttaisin kansallisten parlamenttien edustajia siitä, että voitte nostaa kätenne, jos haluatte pyytää näitä puheenvuoroja niillä puheenvuorolipukkeilla. Kuka haluaisi aloittaa nyt tämän keskustelun? Edustaja Lopeta Kijar oli ilmeisesti salin ulkopuolella, ei ole täällä. Haluaako oli ilmeisesti salin ulkopuolella, ei ole täällä. Haluaako joku käyttää ensimmäisen puheenvuoron? Ei ilmeisesti kukaan. En nyt halua kuitenkaan hukata tätä mahdollisuutta puhua tässä loppusuoralla tässä sarjassa parlamenttien välisiä kokouksia. Eli me nyt alamme viime kaudella aloimme hyödyntää näitä mahdollisuuksia. Me haluamme äh, toimiamme. Eli vastausten tulee olla eurooppalaisia. Ja lisäksi meidän täytyy muuttaa hiukan lähestymistapaa ja kun käsittelemme maahanmuuttokysymyksiä. Koska jos joku on lyönyt leimansa tähän eurooppalaiseen epäonnistumiseen EUn ulkorajan ulkopuolella. Ja sitten tästä on neuvoteltu jonkun läheisen naapurimaan kanssa ja tehtävä Euroopan identiteetille, tai vielä pahempi, maahanmuutto oli siis se Trojan hevonen, jonka kautta jihadistit terroristit pääsisivät Eurooppaan asuivat Euroopassa. No ehkä ne olivat toisen tai kolmannen sukupolven maahanmuuttajia, se on ihan sama. He eivät olleet mitään turva. Eli kun ajatellaan nyt näitä korvauksia, sosiaaliturvakysymyksiä, terveydenhuoltokysymyksiä ja lopuksi vielä näissä johtopäätöksissä, jotka aina pidetään. Thank you and Kiitos. Sitten Tanja Ferjong. Semme laillisen mahmoton väyliä. Kiitos. Herra Ambrosi, haluatteko kommentoida näitä puheenvuoroja ja kysymyksiä? Kyllä vain ihan lyhyesti palaan tuohon edellä sanottuun ja